we have... No niin kaikki. Meillä on hyvin tiukka aikataulu, joten pyytäisin teitä kaikkia istuutumaan hiljaa paikoillenne. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen ehdokas Reenin tähän kuulemistilaisuuteen talous- ja raha valiokuntaan. Me olemme ainoana vastuussa tästä kuulemistilaisuudesta, joten kaikki kysymykset esitetään talous- ja rahasian valiokunnan jäsenten toimesta. Komission jäsenehdokas on vastannut kirjallisesti kyselyllä kaavakkeeseen ja kirjalliset vastaukset on jaettu jo kaikilla kielillä kaikille jäsenille. Pyytäisin hiukan hiljaisuutta tänne saliin. Komission jäsen ehdokasta arvioidaan yleisen osaamisen pohjalta eurooppalaisen sitoutumisen, riippumattomuuden ja sen pohjalta, miten hyvin he välittävät tietonsa ja osaamisensa tältä alalta. Lyhyesti puhun vain tästä kuulemistilaisuudesta. Tämä on yleinen tapa käydä näitä kuulemistilaisuuksia. Minun puheenvuoroni jälkeen komission jäsen ehdokas voi pitää 10 minuutin alustuspuheenvuoron. Tämän johdannon jälkeen jäsenet esittävät kysymyksiä. Aluksi yksi edustaja jokaisesta poliittisesta ryhmästä vuorollaan. 32 kysymystä täällä esitetään ryhmien nimissä tänään. Aikataulu on sellainen, että jokaisella kysymyksen esittäjällä on enimmillään minuutti aikaa esittää kysymys. Kysymyksen pitää olla yksi kysymys, siis ei monimutkaisia useampia kysymyksiä samalla. Komission jäsenehdokkaalla on vain kaksi minuuttia vastaamisaikaa ja on selkeästi epäreilua, että oletetaan, että voidaan vastata moniulotteiseen kysymykseen kahdessa minuutissa. Sitten kysymyksen esittäjä voi esittää vielä lisäkysymyksen jonka pitää liittyä samaan aiheeseen ja liittyä myöskin saatuun vastaukseen. Olettaisin, että sopiva lisäkysymys olisi, voisitteko puhua tästä vielä vähän lisää, antaa lisäselitystä. Ja sitten komission jäsenen ehdokkaalle annetaan vielä aikaa vastata siihen. Pyydän, että ette puhu liian nopeasti, koska silloin tuhlasimme aikaa, kun minä joudun keskeyttämään pyytää teitä hidastumaan. Jos katsotte ylös ja huomaatte, että heilutan tällaista keltaista korttia, niin se tarkoittaa sitä, että puhutte liian nopeasti ja pyydän teitä puhumaan hiukan hitaammin. Pyydän säästämään aikaa sitä kautta, etten keskeytä. Kuitenkin katkaisen mikrofonin silloin, kun puheaika päättyy. Pyrin antamaan teille hiukan varoitusta. Löysin tällaisen napin, josta kuuluu pling tällä tapaa, ja jos tämän äänen kuulette, niin se tarkoittaa sitä, että mikrofoninne kohta suljetaan. Kysymysten jälkeen komission jäsenehdokkaalla on vielä mahdollisuus esittää noin viiden minuutin mittainen loppupuheenvuoro. Ennen kuin annan komission jäsenehdokas Reenille puheenvuoron, haluaisin lyhyesti kommentoida. Talous- ja rahasioiden valiokunta – pitää hyvänä sitä, että kirjallisissa vastauksissa ne sanoitte, että olette valmiita läheiseen yhteistyöhön parlamentin kanssa kaikilla tasoilla. Me haluamme me painottaa sitä, että on hyvin tärkeää lähettää tietoa jo hyvissä ajoin parlamentille ja valiokunnalle lainsäädäntöaloitteista ja sellaisista teksteistä, jotka eivät ole lainsäädäntöä, jotta voidaan helpottaa työntekoa. Tämän ei pitäisi koskea ainoastaan näitä no nine knowns Ramsfeldin kielellä, vaan myöskin sellaisia asioita, joista te että tiedätte. Mutta me emme vielä tiedä, eli Ramsfeldin sanoin unknown unknowns. Makrotalouden politiikka, EUn 2020 strategia ovat tärkeitä aiheita tällä kaudella. Talous- ja rahoituskriisin aikana kolme talous- ja raha-asioista vastuussa, rahoitusmarkkinoista ja kilpailusta vastuussa olevat komission jäsenet ovat joutuneet tekemään hyvin läheisessä yhteistyössä ja oletettavasti tuon yhteistyön on jatkuttava. Ekon valiokunta on vastuussa kaikista näistä politiikan aloista ja haluaa mielellään osallistua tähän tärkeään politiikan alojen yhdistämiseen, joten olisimme kiitollisia siitä, jos te olisitte valmiita myöskin ajamaan valiokuntamme oikeuksia, kun eri salkkujen välisiä aiheita käsitellään. Valiokunta on jo keskustellut siitä, että tiukkaa rajaa ei ole makrotaloudellisten ja rahoitussääntelykysymysten välillä, ja siksi toivoisimme, että voimme nähdä, että nähdään rahoitussääntelyn makrotaloudelliset vaikutukset myöskin teidän salkunessa. salkussanne. Tässä muutama kommentti puheenjohtajalta. Ehkä voimme saada – tämän iltapäivän aikana näihinkin vastauksen. Nyt annan puheenvuoron komission jäsen ehdokas Reenille alustusta varten. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin ilmaista iloni siitä, että saan jälleen tänään olla täällä seurassanne. Kun olin Euroopan parlamentin jäsen, olin aikoinani varajäsen tässä talous- ja rahasioiden valiokunnassa. Talous- ja rahaliitto on yksi, ellei tärkeinkin kulmakivi eurooppalaisessa sosiaalisessa markkinataloudessa ja tunnen itseni erittäin sitoutuneeksi teidän tavoitteisiinne. Me tarvitsemme vakaat puitteet, jotka mahdollistavat kestävän talouskasvun ja vaurauden kaikille. Euroopan parlamentti on tällä alalla avainasemassa ja siksi kumppanuus komission ja parlamentin välillä on erityisen merkittävä. Meidän on tehtävä se, mitä kansalaisemme näinä kriisin aikoina nyt kaikkein eniten odottavat meiltä. Tulevaisuuden näkymiä, työpaikkoja ja hyvinvointia, kasvua ja vakautta. Hyvät naiset herrat, komission jäsenenä, joka vastaa talous- ja raha-asioista, minun kaikkein tärkein tavoitteeni on käynnistää uudelleen kasvu ja työllisyys Euroopassa. Ja jotta tähän tavoitteeseen päästään, meillä on kolme painopistealuetta. Ensinnäkin meidän on vahvistettava talouspolitiikan koordinointia – ja erityisesti meidän pitää koordinoida strategioita, joilla elvytetään taloutta ja päästään ulos kriisistä. Tässä yhteydessä uusi Eurooppa 2020-strategia on tarpeen, jotta voimme ottaa käyttöön kaikki resurssit, jotka liittyvät kasvuun ja työllisyyteen, koulutuksesta vihreisiin teknologioihin, jotta voimme saattaa Euroopan seuraavaan taloudellisen kehityksen vaiheeseen. Toiseksi meidän on vakautettava julkistaloutta seuraavien vuosien aikana. Tämä vaatii hyvin paljon tiukkuutta komission puolelta jo lähitulevaisuudessa. Ja tietysti talouden elvytys ja budjetin elvytys ovat olleet ja ovat edelleen tarpeellisia, kuten on nähty viimeisistä työttömyyslukemista, jotka ovat 10 prosentin luokkaan ja meidän on edelleen pystyttävä antamaan luottoa yrityksille ja kansalaisille, jotta voimme käynnistää vihreän talouden. Mutta julkisen velan kehityksestä on tullut kestämätöntä, erityisesti kun otetaan huomioon Euroopan väestön ikääntyminen. Kolmanneksi, meidän on yhtenäistettävä Euroopan edustusta globaalissa taloushallinnossa. Tämä on tarpeen, jotta meidän olisi todellista vaikutusta niihin uudistuksiin, joita toteutetaan rahoitusalan sääntelyssä ja myöskin maailmanlaajuisessa hallinnossa. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin nyt lyhyesti kertoa siten, miten aion toimia näissä kysymyksissä. Uskon, että kestävä kehitys ja työllisyys voidaan rakentaa ainoastaan makrotaloudellisen vakauden pohjalle – kaikki kolme painopistealuetta, kasvu, vakaus ja globaali yhteistyö, ovat siksi hyvin läheisesti yhteydessä toisiinsa. Vakaus- ja kasvusopimus tarjoaa puitteet, jotta voimme vahvistaa julkistaloutta koordinoidulla strategialla ja kriisin vuoksi verokannustimia tarvittiin hyvinkin paljon, mutta mutta nämä kannustimet on poistettava sitten, kun aika on oikea. Tietysti vasta sitten, kun elvytys on jo vakalla pohjalla, voimme todellakin lopettaa nämä toimet. Tämän lisäksi politiikan koordinointia on vahvistettava, ja tätähän helpottaa Lissabonin sopimus. Ja tähän tarvitaan laajempaa ja syvempää valvontaa, kuten on tuskallisesti nähty, miten Kreikassa on viime aikoina tapahtunut. Me toimimme yhteistyössä Kreikan viranomaisten kanssa ja odotamme, että siellä laadittaisiin laajamittainen ja vakuuttava talouspoliittinen paketti, jossa on oltava mukana konkreettisia ja kourin tuntuvia toimenpiteitä. Kriisi on myöskin osoittanut, että me kärsimme nyt tyhjiöstä mitä tulee systemaattisten riskien arviointiin. Ehdotettu eurooppalainen systemaattien riskien lautakunta tulee sitten täyttämään tämän tyhjän. Mitä tulee tehokkaaseen valvontaan, siihen liittyy myöskin se, että saadaan luotettavaa tietoa taloustilanteesta kansalaiselta tasolta. Ja tämä kuuluu Eurostatin ja kansallisten tilastovirastojen tehtävän piiriin ja näihin ongelmiin on puututtava hyvinkin kiireellisesti. Talouden vakaus Euroopassa voi vahvistua vähitellen laajentamalla euroaluetta, ja tämän asian parissa teen työtä tämänhetkisten ja hyvin, sääntöjen, hyvin tunnettujen sääntöjen nojalta, jotka pohjautuvat yhdenvertaiseen kohteluun. Sopimus liittyy sekä vakauteen että kasvuun, ja EU 2020-strategia tähtää kasvuun antamalla uutta potkua Euroopan taloudelle. Ja sopimuksen valvontamekanismeja voidaan käyttää selkänä runkona tämän strategian osalta, ja näin siitä strategiasta voidaan saada aikaan menestys. Ja te Euroopan parlamentin jäseninä ja tässä valiokunnassa olette merkittävässä roolissa, kun laaditaan tätä strategiaa. Kun modernisoimme talouttamme EU 2020-strategian pohjalta, meillä pitää olla enemmän investointeja ja enemmän innovaatiota. Kun ajatellaan finanssipoliittisia esteitä, meidän on löydettävä innovatiivisia rahoitusvälineitä, joissa on yhdistetty julkisia ja yksityisiä rahoituslähteitä. Kun aloitan toimessani, mikäli saan teiltä hyväksynnän, aloitan välittömästi näiden välineiden arvioinnin joiden tarkoituksena on rahoittaa EU 2020-strategian painopistealueita mukaan lumien, lukien ne välineet, joilla voidaan kasvattaa rahoitusta näiden tavoitteiden osalta. Kaikissa näissä asioissa olen kirjallisissa kysymyksissäni korostanut sitä, että haluan tehdä hyvin läheistä yhteistyötä teidän ja valiokuntanne kanssa. Hyvät naiset ja herrat, lopuksi entisenä Euroopan parlamentin jäsenenä ja läheisenä ne viimeisen viiden vuoden aikana olen oppinut, että EU saa aikaan parhaita tuloksia silloin, kun parlamentti ja komissio tekevät yhteistyötä liittolaisina. Lama usein tuo lyhyen aikavälin intressit esille, ja meidän on vastustettava tätä tendenssiä, ja yhteinen tehtävämme on suojella Euroopan tärkeimpiä etuja, eli Euroopan kansalaisten etuja. Te olette kysyneet, mikä motivoi minua. Ja voin kertoa, että haluan luoda vauraan ja oikeudenmukaisen Euroopan aivan niin kuin tekin. Ja tiedän, että talous- ja raha-asioiden salkkuun siittyy hyvin vakavia vastuualueita, erityisesti näinä vaikeina aikoina, ja työstä tulee olemaan hyvin vaikeaa, mutta samalla hyvin mielekästä eikä vähiten siksi, että nyt olemme käännekohdassa. Joko toimimme määrätietoisesti ja yhdessä, elvyttääksemme Eurooppaa taloudellisesti ja poliittisesti, tai sitten jäämme taloudelliseen lamaan ja poliittiseen merkityksettömyyteen. Euroopan parlamentin jäseninä ja komissiona meillä on yhteinen vastuu tehdä Euroopan elpymisestä todellisuutta. Ja odotan jo innolla yhteistyötä kanssanne, jotta voimme vastata näihin haasteisiin yhdessä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos, että pidätte aikataulussa EPP-ryhmän minissä. Ensimmäinen kysymys, edustaja Kausis, Jean-Paul. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsenehdokas. Oman ryhmäni nimissä haluaisin toimittaa, toivottaa teidät tervetulleeksi tänne valiokuntaan. Tehän tunnette hyvin komission, mutta olette nyt täällä ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa parlamentissa. Ja kollegoideni kanssa meillä on teille erilaisia kysymyksiä, jotka liittyvät tämän ohjelman yleisiin puitteisiin, joista juuri puhuitte. Jos mennään nyt suoraan asiaan, haluaisin puuttua muutamiin seikkoihin. Te hyvin brutaalisti kysyitte, millä tavalla voidaan yhdistää ensinnäkin julkisen rahoituksen vaatimukset, joissa ei lainaa oteta tulevaisuudesta, ja toisaalta miten voidaan toteuttaa tarvittavat toimet, jotta voimme selvitä kriisistä ja päästä alkuun kasvun suhteen. Kiitoksia. Mr. Rain. Kiitoksia tästä hyvin merkittävästä kysymyksestä. On hyvin tärkeää korostaa sitä, että nämä kaksi tavoitetta, eli kasvu ja kriisistä selviäminen, eivät ollenkaan ole ristiriitaisia, vaan päinvastoin ne täydentävät toisiaan. Terve ja kestävä kasvu vaatii julkista rahoitusta, joka on myöskin terveellä pohjalla. Ja liialliset alijäämät ja suuret velat johtavat siihen, että hallituksemme joutuvat käyttämään yhä enemmän rahoja jo näiden olemassa olevien velkojen maksamiseen, ja näin on vaikeampi rahoittaa muita painopistealueita, kuten koulutusta, tutkimusta ja sosiaalisia menoja. On siis aivan tärkeää uudistaa julkista rahoitusta – meidän täytyy toimia kestävästi, jotta voimme edistää kasvua Euroopassa. Ja tästä syystä kasvu ja vakaus on väline, jotta voimme palauttaa julkisen rahoituksen kestävyyden, mutta samalla meidän täytyy investoida talouskasvuun ja meidän täytyy yhdistää nämä kaksi tavoitetta ja siksi on hyvinkin keskeistä, että parannetaan julkisten menojen laatua ja meidän on luotava rahoitusvälineitä, joissa yhdistyvät julkinen ja yksityinen rahoitus, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttaa kasvuun ja terveeseen julkiseen rahoitukseen. Dans cette optique-là, monsieur le commissaire. No niin, tässä mielessä, mitä te odotatte työstä, jota erityinen komitea tekee kriisin osalta. Ja Wolf Klintz hän johtaa juuri tätä työryhmää. Merci. This uh, committee will be playing very important uh, role, I trust. Erityisvaliokunnalla varmasti on hyvin tärkeä rooli ja mielelläni olen yhteistyössä Kensin johtaman valiokunnan kanssa – Tärkeää olisi se, että yhdessä voisimme löytää parhaan mahdollisen poliisimiksin, joka yhdistää kestävän julkisen talouden ja mahdollistaa samalla investoinnin talouden kasvuun ja työllisyyteen. Tehtävän vaikea, koska kuten kaikki tiedämme, kohtaamme irtautumistrategiat tulevina vuosina. Meidän pitää huolehtia julkisista varoistamme, julkisista talouksistamme. Samalla meidän pitää löytää sepä julkista että yksityistä rahaa kasvun ja työllisyyden tukemiseen. Odotan innolla Raklinsin johtaman valiokunnan kanssa tehtävää yhteistyötä, samoin kuin tämän valiokunnan, joka tietenkin tekee myös yhteistyötä näiden tavoitteiden eteen. Kiitos paljon sosiaalidemokraattiryhmän nimissä edustaja Pulman. Hyvää päivää, herra Rehn. Sosialistien ja demokraattien puolesta toivotan teidät myöskin sydämellisesti tervetulleeksi meidän valiokuntaamme. Te olette pyrkimässä keskeiseen virkaan hyvin vaikealla vaikeassa talousvaiheessa. Ja haluan muistuttaa siitä, että jos mitään ei tapahdu, niin teidän virka-aikanne loppupuolella talous teollisuusmaissa tulee olemaan sillä tasolla, mikä oli ennen kriisiä. Ja niin nyt haluan kuulla, että mitä pitäisi tehdä toisin. Kun te puhuitte paremmasta yhteistyöstä, me olemme kymmenen vuotta valmistelleet Lissabonin strategia. Miten te haluatte saavuttaa sen, että saadaan enemmän aikaan kuin tähän mennessä ja miten haluatte saada todellakin sellaisen strategian aikaiseksi, joka on todella enemmän kuin mitä komissio marraskuussa ehdotti, joka oli todella hampaaton äh, hanke ja se vain johtaa meidät väärille teille ja uusiin umpikujiin. Rain. Rain. Kiitos paljon edustajan Pulman tästä kysymyksestä. Jaan huolenne, joka koskee Euroopan taloudellista tulevaisuutta. Siksi meidän täytyy toimia nyt. Meidän täytyy toimia molemmilla aloilla talouden kasvu ja julkinen talous. Tässä yhteydessä EUn 2020-2020 strategia on tärkeä väline – Kuten kaikki taloudelliset strategiat kriisin aikoina, siinä pitää keskittyä kasvuun ja työpaikkoihin. Meidän pitää tutkia kaikkia mahdollisia keinoja, joiden kautta saadaan liikkeelle kaikki talouskasvun osaset. Koulutus, innovointi, vihreä teknologia, digitaaliset palvelut. Tässä yhteydessä meidän pyr- tulisi pyrkiä vahvistamaan talouspolitiikan koordinointia Euroopassa. Esimerkiksi meidän pitäisi käyttää hyväksemme Lissabonin sopimusta, jotta voidaan euroalueen osalta esittää suuntaviivoja ja syventää valvontaa tällä hetkellä. Komissiolla esimerkiksi on mahdollisuus antaa suosituksia tai varoituksia yksittäisille jäsenvaltioille minä suunnittelen tiedonantoa piakkoin tästä aiheesta, jotta voisimme keskustella aiheesta ja katsoa, miten voimme edetä näissä hyvin tärkeissä kysymyksissä. Äh, Espanjan puheenjohtaja ehdotti vuoden alussa, että talouspoliittiseen ko- koordinaatioon otettaisiin mukaan sitoutuvuutta. Minä voisin kuvitella sellaista ehdotusta, että jos te antaisitte toimielinten välisessä sopimuksessa Euroopan parlamentille tehtäväksi monitoroida talouspoliittista koordinaatiota ja sitten ehdotettaisiin neuvostolle, että ei tapahdu mitään muutoksia talouspolitiikassa ilman, että meitä kuullaan Euroopan parlamenttina. Voisitteko te tehdä tällaisen ehdotuksen? Thank you. I have uh, followed Kiitoksia. Olen seurannut tätä keskustelua viime päivinä hyvin läheisesti tietysti. Puheenjohtajavaltio Espanja on tätä stimuloinut ja monet jäsenvaltiot ovat ottaneet tähän kantaa. Mielestäni seuraava vaihe, jotta voimme vahvistaa talouspolitiikan koordinointia, on juuri se, että käytämme Lissabonin sopimusta mahdollisimman paljon hyväksi ja vahvistamme koordinointia euroalueella. Ja samoin meidän täytyy käyttää hyväksymme uutta sopimusta, jotta voimme saada aikaan EUn yhtenäisen edustuksen ja euroalueen edustuksen kansainvälisissä rahoitusfoorumeissa ja rahoitusinstituutioissa. Ja teen tätä työtä sopimuksen pohjalta ja puitesopimuksen pohjalta, josta tällä hetkellä neuvotellaan parlamentin kanssa. Ja tässä mielessä voimme löytää parhaat tavat sen suhteen, miten parlamentti ja valiokunta voidaan ottaa mukaan tähän valvontaan, ei pelkästään näiden poliittisten suuntavivojen osalta, vaan myöskin muussa talouspolitiikassa Euroopan unionissa. Um, we now move on to... Kiitos. Sitten ALDE-ryhmä. Commissaire, bienvenue aussi. Niin tervetuloa myöskin liberaalien puolesta. Jatkan samasta aiheesta. Kriisi on todistanut yhden yksinkertaisen asian, eli kun ollaan hyvin organisoituja esimerkiksi raha-asioissa, silloin voidaan toimia Euroopan tasoisesti. Ja kun puhutaan taloudesta tai Lissabon strategiasta ja kun siellä on heikkouksia, silloin on myöskin Euroopan tasolla toimittu vähemmän. No, palaan tähän kysymykseen, jota teille on jo esitetty. Tämä nyt on varmaan kaikille huolenaihe. Eli mitä konkreettisia ehdotuksia teillä on, jotta vastaus olisi eurooppalaisemme? Ja kun sanoit, että sovellamme Lissabonin sopimusta, mitä tarkalleen ottaen tarkoitatte? Te puhutte tästä ulkoisesta edustuksesta, mutta myöskin jos ajatellaan koordinointia ja sen lisäksi, kun ajatellaan kansalaisia, jos muutetaan tämä sana, sana Lisabonin strategia EU 2020, se ei kansalaisille oikeastaan merkitse yhtään mitään. Merci, Madame Goulard, pour votre... Kiitoksia, Rava Goulard, tästä kysymyksestä. Eli mitä aion tehdä talouspolitiikan koordinoinnin suhteen? Kun ajatellaan edistynyt talouden integraatiota Euroopassa, erityisesti euroalueella, ja sitä, mitä ollaan opittu nyt tästä maailmanlaajuisesta talouskriisistä, mielestäni meidän todellakin on vahvistettava talouspolitiikan koordinointia ja valvontaa. Ja toivottavasti jäsenvaltiot ovat mukana näiden tavoitteiden osalta. Millä tavalla sitten pitäisi toteuttaa? No kolme asiaa. Ensinnäkin, kuten totesin, meidän on käytettävä sopimusta, jotta voimme uudistaa euroalueen koordinointia ja valvontaa. Ja kun mietimme talouspoliittisia suuntaviivoja ja kun syvennämme ennaltaehkäisevää valvontaa, ja komissiolla on valtuudet antaa varoituksia ja suosituksia. Ja toiseksi meidän täytyy myöskin käyttää hyväksemme sopimusta, jotta voimme laajentaa valvontaa eri, esimerkiksi mitä tulee makrotaloudellisiin epätasapainoihin ja myöskin tässä makrotalouden valvonta on hyvin merkittävässä roolissa. Ja tätä te nyt ilmeisesti haette. Eli tässä kontekstissa voimme käyttää näitä uusia välineitä, jotta voimme antaa sitten runkoa ja kurinalaisuutta näiden EU 2020 strategian tavoitteiden suhteen. Niitä on valvottava paremmin ja niiden on pohjauduttava kumppanuuteen ja todelliseen omistajuuteen jäsenvaltioissa ja muiden sidosryhmien osalta. Tämä oli yksi heikkouksia Lissabonin strategiassa. Siitä puuttui omistajuutta jäsenvaltioissa ja siksi suoritettu valvonta avoimella koordinointimetodilla ei ollut kovin merkittävässä roolissa. Eli meidän on käytettävä hyväksemme sopimusta ja laajoja talouspolitiikan suuntaviivoja, jotta voimme antaa kunnollisen rungon tälle talouspolitiikan koordinoinnille – EU 2020 strategian puitteissa. I'm sorry, you're, you're out of time okay. on that. So... Pahoittelen puheen aika kävi umpeen. Niin, sitten kysymykseni olisi, mikä tämä kolmas kohta sitten oli. Merci, Madame Goulard. Uh, Kiitoksia. Meidän ei pidä aliarvioida sitä. Eli meidän on tehtävä työtä yhtenäisen edustuksen puolesta euroalueella – kansainvälisissä instituutioissa ja foorumeissa, kuten G20-ryhmässä tai kansainvälisessä valuuttarahastossa. Tällä hetkellä emme toimi niin hyvin kuin pystyisimme, jos olemme yhteistyössä. Me emme pelkästään seuraa, vaan voisimme olla johtajia. Ja meidän täytyy nyt toimia tässä hyvin valppaasti. Ja aion laatia tiedonannon tästä asiasta aikanaan sen jälkeen, kuin komissio on yhdessä keskustellut näistä kysymyksistä. Eli meidän täytyy hyödyntää sopimusta näissä kysymyksissä. Ja ehkä muistatte, että meillä on nyt mahdollisuus käyttää määräenemmistö äänestystä, jotta voimme vahvistaa yhtenäistettyä edustustua. Kiitos oikein paljon. Tuo lisäkysymys onnistuikin mukavasti. Seuraavana vihreät, edustaja Kikold. Ja, auch von uns herzlich willkommen. Myöskin me toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi, herra Haluaisin ihan samasta kohdin jatkaa. Minun täytyy rehellisesti sanoa, että jos tarkastelee tämänhetkistä kehitystä, se, että osassa eurovyöhykkeen maita ollaan taloudellisen murtumisen reunoilla on suurta työttömyyttä ja sitten muualla euroalueella pitää taistella. Huomaamme, että kehitys kulkee eri suuntiin. Ja minä huomaan, että te tulee, sanotte, että haluatte antaa varoituksia ja suosituksia, mutta se ei riitä ähm, kriisitilanteessa. Minä siis kysyn, että mitä konkreettisia toimenpiteitä ajattelette toteutettavan, jotta jäsenvaltioissa voidaan tasavertaisempaa talouspolitiikkaa harjoittaa ja niin, että palkkakustannukset eivät ole epätasa-arvoisia. Minä en ole kuullut minkäänkään näköisiä varoituksia tai suosituksia vielä tällä alueella. Thank you. You're right, uh, Kiitos. Aivan totta. Viittasin sopimusuudistuksiin. Se liittyy tähän valvontaan siinä mielessä, mutta työttömyys on suurin haaste tänä päivänä ja se on henkilökohtaisesti todella vaikea tilanne, johon menettää työpaikkaansa. Työttömyys 10 prosentin tasolla, silloin pitää keskittyä todella talouden kasvuun ja työpaikkien luomiseen. Siksi meidän on saatava liikkeelle kaikki politiikan alat ja kasvun mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa Euroopan unionin osalta sitä, että meidän täytyy saada liikkeelle kaikki komission jäsenet, kaikki parlamentin valiokunnat, kaikki sidosryhmät, jotta kaikki osallistuvat tähän yhteisen hankkeeseen. Koulutus minun mielestäni on esimerkiksi hyvin tärkeä asia, kun pyritään auttamaan Eurooppaa kriisistä – me pyrimme rakentamaan älykkäämpää, vihreämpää taloutta tulevaisuudessa. Minä voimakkaasti uskon koulutusjärjestelmään, joka mahdollistaa yhtäläiset mahdollisuudet. Ilman tällaista järjestelmää en itse olisi nyt täällä. Minä uskon innovaatioon, uskon järkevään vihreään kasvun. Esimerkiksi kollegoiden osalta. Kollega Vasiliju koulutuksen alalla. Häneltä odotan paljon innovaation alalla. Janes Pokosnik ympäristöalalla. Meidän pitää mahdollisuuksien mukaan saada kaikki komission jäsenet ja pääosastot ja kaikki teidän valiokuntanne liikkeelle, jotta löydetään, mitä kasvun mahdollisuuksia on, ja sitten luoda sellainen menetelmä, joka – todella turvaa sen, että jäsenvaltiot täytäntöön panevat näitä tavoitteita, pidävät niitä tärkeinä. Kiitos. Onko teillä lisäkysymys? Niin Minä olen havainnut, että tässä aikojen kuluessa – te ette ole vastanneet tähän kysymykseen tar- täsmällisesti. Me uskomme myöskin siihen, että panostetaan koulutukseen ja e, ekologiaan, mutta siihen kysymykseen, että miten joissakin jäsenvaltioissa veropolitiikalla ja e, palkkapolitiikalla voidaan kehitystä e, hidastaa jos ajatellaan, että toisissa maissa palkkakustannukset ovat liian korkeita ja toisissa liian alhaisia, niin miten, minkälaisia, äm, tai miten nämä suositukset purevat niin, että tällainen vaara Euroopassa torjutaan? Tästä kohdin en kuullut vielä mitään. Uh, uh, On totta, että puhutaan hyvin paljon globaalista makrotalouden epätasapainotilanteista – Kiina on ylijäämätalous, Yhdysvallat on alijäämätalous, EU ja euroalue ovat keskimäärin tasapainossa ja globaalisti meillä on kestävämpi lähestymistapa, vaikka valtaosa jäsenvaltioista on suurissa vaikeuksissa, mitä tulee oman julkistalouden kestävyyteen. Mielestäni tämä asia, josta te nyt puhutte, on tärkeä kun ajatellaan sisäisiä epätasapainoasioita Euroopan taloudessa. Ja komission jäsenenä, mikäni minut vahvistaa tähän tehtävään, aion jatkaa hyvin analyyttisesti tätä keskustelua, koska meidän täytyy katsoa, mitkä ovat perimmäiset syyt näihin epätasapainoihin ja ovatko ne ongelmallisia EUn kannalta ja sen talouden kasvun ja työllisyyden kannalta. Eli minulla on avoin mieli ja meidän täytyy katsoa näitä asioita uusin silmin. Kiitos. ECR-ryhmä, edustaja Epping. And a warm welcome also from the ECR. Kiitoksia. Tervetuloa myöskin EKR-ryhmän puolesta. Komission jäsenehdokas, jos nyt katsotte euroaluetta, se näyttää peililtä, jossa on hyvin suuri halkeama keskellä, koska julkinen talous on täysin poissa hallinnasta. Ja hyvinäkin aikoina monet jäsenvaltiot eivät pystyneet noudattamaan talous- ja rahaliiton kriteereitä. Katsotteko, että teillä on itsellänne riittävästi selkärankaa, jotta voitte vastustaa suurempiakin jäsenvaltioita, jotka eivät noudata vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä? Ja katsotteko, että on mahdollisuus, että ne maat, jotka jatkuvasti jättävät noudattamatta näitä sääntöjä, että ne voitaisiin poistaa euroalueelta? Eli miten te arvioitte Lissabonin sopimusta tässä suhteessa? Thank you for this, uh, Kiitos tästä kysymyksestä. Tämä minun selkäranka kysymykseni jätän teidän arvioitavakseni ja muiden. Minulla on taustaa kansainvälisistä neuvotteluista laajentumiskomissaarina ja silloin keskustellaan tilanteesta sisäisesti Euroopan unionissa, jonka komission toimivalta ei ole kovin vahva, koska laajentumispolitiikassa pitää saada jäsenvaltiot päättämään kaikista tärkeistä asioista laajentumisen alalla. Kaikki keskeiset kysymykset vaativat jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Olen iloinen siitä, että tämä salkku antaisi kasvu- ja vakaussopimuksen kautta paremmin toimivaltaa minulle ja voin vakuuttaa teitä siitä, että jos se on tarpeen, niin käytän hyväkseni kaikki mahdollisuudet, joita annetaan näiden välineiden kautta, jotta voin huolehtia siitä, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden julkistaloudet saadaan kestävälle pohjalle. To be uh, concrete, uh, would you regard... Niin konkreettisesti, esimerkiksi Kreikka, jos se nyt ei saa julkista taloutta nyt hallintaan, voisiko se lähteä kokonaan euroalueelta, tai voitaisiinko se pakottaa lähtemään euroalueelta? No, I don't. Ei, en. Kreikan Hallitus tietää, miten vakavasta kysymyksestä tässä on kyse. Komissio tietenkin arvioi tätä vakavana huolenaiheena. Viime viikolla käytiin teknisellä matkalla Kreikassa ja meidän pitää arvioida Kreikan yli määristä vajetta, liian suurta vajetta ensi viikolla. Teemme päätöksiä tehtyjen suosituksen pohjalta. Totta kai on meillä yhteistyössä Kreikan hallituksen kanssa. Nyt on hyvin tärkeää, että Kreikan hallitus lähiviikkoina, jos ei lähipäivinä esittele kattavaa poliittista pakettia, jossa nähdään konkreettisia toimia, joiden pohjalta vähennetään tätä 12-13 prosentin vajetta. Kiitos. Seuraavana Gue, tästä Grytte. Ja, dankeschön. Kiitoksia, herra Rehn. Alussa johdannossanne hyvin selkeästi tunnustaudutte sosiaaliseen markkinatalouteen. Haluaisin palata sosiaaliseen markkinatalouteen. Sikäli kuin olen ymmärtänyt, niin siihen se on hyvin tärkeä. Siinä on valtio hyvin tärkeänä taloudellisena toimijana ja se on myöskin, valtio on aktiivinen työmarkkinatoimija Skandinavian maissa. Tällä tavalla on onnistuttu viimeisten 10-15 vuoden aikana työttömyyttä selkeästi laskemaan ja nyt kun tulette Suomesta, niin haluaisin kysyä, että miten suhtaudutte valtion rooliin taloudellisena toimijana ja työmarkkinatoimijana? Mitä, miten eh, haluaisitte edistää tätä valtion edustavuutta tällä alalla ja miten tuette mahdollisesti Espanjaa sen puheenjohtajakaudella tässä asiassa? Kiitoksia, Klute. Kiitoksia, Klute. Kuten sanoin, uskon sosiaaliseen markkinatalouteen, koska se toimii. Ja se on luonut eurooppalaisen yhteiskuntamallin. Se on osa eurooppalaista yhteiskuntaa, jossa yhdistetään yrittäjien dynamiikka ja myöskin sosiaalinen yhteisvastuu. Minusta valtiolla on oma roolinsa näissä kysymyksissä, ja kun puhutaan vaikkapa EU 2020-strategiasta. Se merkitsee sitä, että me tarvitsemme valtiota, joka mahdollistaa ja helpottaa taloudellista kehitystä, koulutusta, innovaatiota, vihreän teknologian käyttöä, digitaalisia palveluita ja joka parantaa julkista sektoria ja tietysti myöskin yksityistä sektoria. Uskon, että että valtio ja markkinat voivat olla olemassa yhdessä ja meidän täytyy löytää oikea tasapaino, eikä pelkästään tasapainoa, vaan valtio on vastuussa siitä, kun luodaan puitteet talouden kasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Have a follow-up. Lisäkysymys. Um, yeah, I'm... Niin yksi oleellinen kohta valtion taloudellisessa toiminnassa on yksityistäminen. Yksityistämistä on Lissabonin strategian painostuksesta vielä käynnistetty lisää ainakin Saksassa ja siksi kysymykseni kuuluukin, että miten suhtaudutte yksityistämispolitiikkaan? Privatization Yksityistäminen sinänsä ei ole yksinomaista Euroopan unionin toimivaltaa, lievästi sanottuna. Tämä on se, että voidaan käsitellä ja käyttää osittain jäsenvaltioissa, mutta tämä jää jäsenvaltioiden käsiin, miten julkiset palvelut hoidetaan ja sosiaalialan palvelut. Komissio aikoo esittää ehdotuksen laadullisista puitteista, kun puhutaan julkisista ja sosiaalipalveluista. Minä pidän tätä tärkeänä ja myönteisenä asiana ja minä osallistun tuohon keskusteluun. Se on tärkeä osa sosiaalista eurooppalaista markkinataloutta, että meillä on tehokkaat, hyvälaatuiset julkiset ja sosiaalialan palvelut. Kiitos. eft ryhmän nimissä edustaja Bloom. Is Mr. Bloom not here? Eikö hän ole paikalla? Ei. Siinä tapauksessa seuraavana edustaja Martin sitoutumattomista. Okay. Kiitoksia työtavoista, herra komissaari. Te sanotte, kun vastaatte kysymykseen kolme, että te haluatte varmistaa ähm, sellaisen tiedon kulun, mitä äh, parlamentin jäsenenä itse olen vaatinut. Silloin puhuttiin paljon avoimuudesta ja sitten Disclosure of Lobbying Actista USAssa. Oletteko valmiita omassa työssänne toteuttamaan niitä periaatteita, mitä silloin haluttiin, niin että todellakin olisitte loistava esimerkki. Ja missä muodossa asestaudutte näitä suuria lobbaajia, lobba, lobbe, lobbi, lobbaajia vastaan, jotka kohdistuvat. Ajattelen tässä juuri myöskin enemmän avoimuutta työryhmissä ja vastaavissa ryhmittymissä mitä konkreettisesti haluaisitte tässä vaatia? Mitä sillä pitää ymmärtää? Thank you very much, Mr. Mr. Martin. For... Kiitoksia Martin tästä kysymyksestä. Kymmenisen vuotta sitten olin komissioskabinetin johtajana, kun valmistelimme näitä sääntöjä liittyen avoimuuteen. Ja ne ovat hyvin uudenaikaisia tuotteita, ja olen sitoutunut ja tunnen omaksi nämä säännöt. Ne ovat paljon uudenaikaisempia, jos verrataan esimerkiksi avoimuussääntöihin parhaassa, parhaiten tuntemassani jäsenvaltiossa, joka on Pohjoismaa. Suomen lainsäädännössä on 34 poikkeusta avoimuuteen ja hyvin usein niitä sovelletaan hyvin usein. Ja komissiossa meillä on paljon vähemmän poikkeuksia ja meillä on paljon tiukemmat avoimuussäännöt. Tein yhteistyötä puheenjohtaja Barroson ja varapuheenjohtaja Serkovicin kanssa. Hän vastaa näistä kysymyksistä, mikäli tämä komissio nyt saa vahvistuksen. Ja haluan pitää huolta siitä, että EU:ssa on laadukasta avoimuutta ja säännöt, jotka liittyvät lobbausryhmiin ja uskon, että kaikki EUn toimielimet ovat mukana näiden sääntöjen soveltamisessa tulevaisuudessa. En ole itsestäni kovin huolissani, eikä teidänkään tarvitse olla, mitä tulee näihin lobbareihin. Mieluummin menen päivälliselle kotiin, kuin että menisin lobbareiden kanssa päivälliselle jonkin hyvään ravintolaan, vaikka niissä ehkä saakin ihan hyvää ruokaa. Do we have follow-up? Meillä on vielä lisäkysymys. Ilmeisesti tässä kysymyksessä olemme samaa mieltä ja sanotte, että pitäisi olla koordinoitu strategia, jolla voitamme nykyisen kriisin. Liittokansleri Euroopan unionin suurimmassa jäsenvaltiossa ilmoitti tavoitteeksi, että jokainen toimija, jokainen tuotaja, jokainen alue, niin niillä pitäisi olla valvontaa rahoitusmarkkinoilla. Ehm, tämä on teidän keskeinen toimialueenne, mutta te puhutte myöskin kollegiaalisuudesta. Miten te ehm, arvioitte, pystyttekö ehm, olemaan riittävän voimakas komission yhteydessä tässä kysymyksessä ja sitten mikäli sallitte, niin haluatteko myöskin toteuttaa tätä usa ähm, lakia omassa toiminnassa? Voitte vastata hyvin lyhyesti, esimerkiksi vastaamalla kaksi kertaa kyllä. Thank you. I start with the latter one. Uh, Kiitoksia. Aloitan tästä jälkimmäisestä. Olen Yhdysvaltojen ystävä, mutta en mitenkään kopioi heidän mallejaan ihan suoraan. Eli ensin haluaisin vähän tutustua tarkemmin siihen, millä tavalla tämä malli toimii. Ja toiseksi, mitä tulee rahoitusmarkkinoihin, makro- ja mikro, makrovarovaisuus, mikrotulevaisuus, rahoitus, valvonta, ne tietysti liittyvät toisiinsa. Kollegas ehdokkaani Michel Barnier vastaa tai tulee vastaamaan mikrotalouden koordinoinnista ja tietysti teemme yhteistyötä. Ja olen ollut mukana tässä kollegiossa kun on tehty päätöksiä ehdotuksista, jotka liittyvät tämänhetkiseen makro- ja mikrotalouden ehdotuksiin ja sen valvontaan. Minun vastuuni on pikemminkin makropuolella, ja olen mahdollisesti sitten mukana tässä systemaattisten riskien arviointilautakunnassa, mikäli tämä lainsäädäntöpaketti menee läpi, ja uskon, että se tulee menemään läpi. Kiitos. Edustaja Blum on onnistunut tulemaan paikalle. Teillä on mahdollisuus esittää kysymys minuutissa. Olkaa hyvä. Mr. Blum? Yeah? Jeff. Edustaja Blum. Jeffrey. Thank you very much. Kiitos oikein paljon ja pahoittelen, että tulin näin myöhään. Hyvä, että pääsin tänne ylipäätään. myös hyvää uutta vuotta teille komission ja sen ehdokas Rehn. Yksi vakava huolenaihe minulla on se, että poliitikot ovat oppineet hyvin vähän epäonnistumisesta, joita on nähty viime aikoina. Viime kriisistä siis. Kannattaisi varmasti huomata, että kriisin alku löytyy 70-luvulta Community Reinvestment Act, joka on melko huono ehdotus, Carterin ehdotus, jossa – ei noudatettu peruspankkiperiaatteita, joita oli käytetty siihen asti. Tämä oli aloite, jota tuettiin keskuspankkien puolelta ja tämä laajeni teollisuusmaihin joitain poikkeuksia lukumatta, lukunottamatta. Valvojat nukkuvat ratissa edelleen Puheenjohtaja keskeyttää minuutti vain kysymystä varten. Minuutti on kulunut umpeen. Kysymystä ei ole vielä kuulunut, sanoo puheenjohtaja. Mutta kysymys kuuluu, edustaja Blum jatkaa, voitteko vakuuttaa, että olemme oppineet varhaisemmista virheistä ja hoitaa asioita tämän mukaan. Tässä on poliitikkojen keskuspankkien ongelma. Tähän ei voida nyt esittää enää lisäkysymystä, mutta jos komission sen ehdokas haluaisit tähän vastata, olkaa hyvä. I uh, understand that you... Kiitoksia. Te siis ilmeisesti kysyitte tästä paketista, joka liittyy rahoituksen sääntelyyn ja pankkialaan ja siihen, millä tavalla se liittyy näihin asioihin, joita nyt on opittu. Mielestäni olisi erittäin hyvä, jos lainsäätäjät, eli siis neuvosto ja parlamentti, yhdessä – voisivat hyväksyä aika pian lainsäädäntöpaketin, joka liittyy makro- ja mikrovakavaraisuuteen, koska me tarvitsemme sitä kiireellisesti. Ja mielestäni se on suuri askel eteenpäin, kun varmistamme sen, että rahoituksen sääntely ja valvonta toimii Euroopassa kunnolla ja toivottavasti myöskin muualla maailmassa tämä nyt on tärkein haaste. Ja itse asiassa edustin muutama viikko sitten komissiota neuvostossa, ja neuvostolle totesin hyvin selkeästi, että laajentumiskomission jäsenenä, Marko Vastomin jäsenenä, selitin, että komission kanta on se, että me haluaisimme vahvempia toimivaltuuksia, sitovia toimivaltuuksia, mitä tulee makro- ja mikrotalouden vakavaraisuuteen ja sen sääntelyyn. Ja toivottavasti voimme yhdessä tehdä työtä varmistaaksemme, että lopputulos on sellainen, että voimme taata tehokkaan rahoituspolitiikan sääntelyn. Kiitos. Jos voitte esittää 20 sekunnissa lisäkysymyksen, voin voitte niin. Kyllä, kiitos oikein paljon. Kysymykseni todella oli, ymmärrättekö, mistä kysymys on peräisin. Se on lainsäädäntö 70-luvulta ja tämä meidän on tunnustettava. My history books and, No, käyn läpi vähän historian kirjoja, katson 70-lukua ja sosiaalilainsäädäntöä sieltä. No, mutta ihan vakavasti ottaen ymmärrän kyllä, mitä tarkoitatte. Ja tähän liittyy hyvin pitkää historiaa näihin moniin haasteisiin, joita meillä on yhteiskunnassamme. Ja nyt kaikkein kiireellisin haaste tässä rahoituskriisissä ja rahoitussektorin alalla on se, että me hyväksymme tämän tärkeän lainsäädäntöpaketin parlamentissa ja neuvostossa. Kiitos. Siirrymme seuraavaksi. Se kysymys sen EPPltä. Otetaan kysymys kerrallaan. Ensin edustaja Lange. Äh. Kiitoksia. Komissaari Rehn, te olette ottamassa vastaan yhtä vaikeimmista aloista. Vakaussopimus on oikeastaan karjutumassa euro. Korot kulkevat eri suuntiin ja muutamat valtiot ovat melkein konkurssissa. Ja sanotte, että haluatte löytää uusia rahoitusvälineitä, jotta pystyttäisiin konsolidoimaan. Minä pelkään, että se ei riitä. Valtion, valtioiden täytyy ryhtyä käsittelemään velkojaan ei pelkästään korostaa solidaarisuuteen perustuvaa sopimusta. Ja haluan kysyä, että miten ajattelette tämän tapahtuvan, mitä välineitä haluatte käy- käyttää ja miten haluatte uudistaa asioita niin, että velkaantumista todellakin voimakkaasti vähennetään, koska tällä hetkellä se vaarantaa euron vakauden. Thank you very much for this question, Mr. Kiitos paljon tästä kysymyksestä, edustaja Langen. Todella. Me kohtaamme erittäin vakavan haasteen, että voimme turvata euron tulevaisuuden ja vahvistaa tulevaisuudessa EUn taloutta. Tässä yhteydessä kasvu- ja vakaussopimus luo puitteet, joiden kautta voidaan päästä kestävään julkisen talouteen jälleen. Irtautumistrategia on tässä yhteydessä hyvin tärkeä, koska irtautumistrategiat on saatava kohdalleen hyvin koordinoiduiksi. Ei niin, että yksi malli sopii kaikille, vaan on otettava huomioon maiden erityistilanteet ja myöskin järkevästi aikatauluttaa toimet irtautumistrategiassa. Kuten Eurooppa-neuvosto on esittänyt komission samaa mieltä. Henkilökohtaisesti olen myöskin samaa mieltä siitä, että vakavaraisuutta pitää pyrkiä saamaan 2011. Mutta joissain maissa vaje on niin suuri, että mahdollisuuksia on hyvin rajallisesti. Kuten alustavuuspuheenvuorossa sanoin, tämä on mahdollista vasta sitten, kun kriisistä – päästään vähän eteenpäin niin, ettei synny tilannetta, kun laman salta seitsemän tai Japanissa aikoinaan tämä on aikataulutettava oikein, valmisteltava oikein ja kun talous on vakaammalla pohjalla, meidän täytyy toimia hyvin päättäväisesti, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Lisäkysymys. Me tunnemme teidän työnne laajentumiskomissaarina. Emme aina olleet yksimielisiä. Te suosittelitte laajentumista, vaikka oli paljon vielä ratkaisemattomia ongelmia. Miten nyt muutatte tätä pidättyvää strategiaa, koska nyt teidän täytyy muuttaa tilannetta, koska muuten euro joutuu vaaralle alttiiksi. Teettekö selkeitä ratkaisuja, käytättekö Almunian esimerkkiä? I have a great appreciation of uh, my... Minä arvostan kollegani ja ystäväni Joaquin Almunia ja monella tavalla aion tutkia, millä tavalla hän on toiminut ja seuraan hänen jalanjäljissään tietysti, mikäli minut siis vahvistetaan tähän tehtävään. Samalla katson, että mitä tulee talouspolitiikkaan, kumppanuus jäsenvaltioiden kanssa on keskeistä ja samalla tietysti sopimus luo oikeudelliset välineet, jotta voimme varmistaa sen, että jäsenvaltiot noudattavat näitä sääntöjä eurooppalaisen yhteisvastuun nimissä, joista olemme sopineet. Ja voitte luottaa siihen, että minulla on edessäni hyvin varhainen testi, mikäli kaikki nyt noudattaa aikataulua, koska meillä on nyt hyvin kriittinen tilanne Kreikan suhteen, eli joko tämän kuun lopussa tai ensi kuun alussa – kun tehdään päätös tähän alijäämä päätökseen ja kun alamme miettiä konkreettisia toimia. Thank you. Um... Kiitos. Seuraava kysymys EPP-ryhmästä. Edustaja Högmark. Very much, um, and, uh... Kiitos oikein paljon. Todella pidän hyvänä teidän prioriteettejanne. Kestävä julkinen talous yksi näistä prioriteeteista. Syy on ihan selkeä. Te sanoitte, että tämä on mekanismi, joka todella on unionin käsissä. Vakaussopimusta muutettiin muutama vuosi sitten lisää joustavuuden mahdollistamiseksi. Ja sanoin, että tätä on todella käytetty monissa jäsenvaltioissa. Tuloksena se, että kun kriisi oli käsillä monissa jäsenvaltioissa, oli käytetty kaikki, mitä säännöt mahdollistivat, ja sitten ei ollut mitään mahdollisuutta vastustaa, kun talous siirtyi alamäkeen. Miten voitte vahvistaa niin, että olisi esimerkiksi yli jäämää hyvinä aikoina? Tämä on radikaali ajatus monien mielestä, mutta näin voitaisiin pitää säännöistä kiinni huonoina aikoina. Olisitteko valmis ehdottamaan tämän kaltaista. Högmark. Uh, Herra Högmark, mielestäni kasvu- ja vakaussopimuksen uudistaminen on ollut meille aika hyvin hyödyksi. Ja nyt tässä rahoitus- ja talouskriisissä jäsenvaltiomme ovat pystyneet käyttämään tätä ylimääräistä joustavuutta, tämä sopimus mahdollistaa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Ja vuosina 2009 ja nyt tänä vuonna 2010 meillä nyt on poikkeukselliset olosuhteet tietysti, kun elämme nyt tätä talous- ja rahoituskriisiä. Ja tämähän liittyy myöskin Langenin esittämään kysymykseen. En nyt ehtinyt selittämään, että kyllä, meidän on oltava tiukempia, mitä tulee kasvu- ja vakaussopimuksen soveltamiseen – ja tässä suhteessa meillä on oltava laajempaa valvontaa ja vastaan nyt myöskin Kiigolsille. Eli tähän liittyvät myöskin makrotaloudelliset epätasapainot. Ja näin ollen meidän täytyy myöskin ottaa käyttöön syvempää valvontaa uuden sopimuksen pohjalta. Ja artiklassa 121 ja artiklassa 136 on tämän tyyppisiä mahdollisuuksia. Laadin tiedonannon tästä vahvistetusta talouspolitiikan koordinoinnista ja valvonnasta toimikauteni alussa. Hyvin pian sen jälkeen, kun aloitan toimessani, niin mikäli minut siihen valitaan. Ja silloin meillä kaikilla on mahdollisuus keskustella siitä, millä tavalla voimme vahvistaa kasvu- ja vakaussopimuksen soveltamista myöskin hyvin aikoina, kuten totesitte. Teillä lisäkysymys. Kyllä, haluaisin yksityiskohtaisemmin kuulla, oletteko valmiit valmis ehdottamaan tiukemmia vaatimuksia ylijäämästä hyvinä ainoin aikoina, koska jos jäsenvaltiot käyttävät näitä varoja silloin, kun ajat ovat hyvät, niin säännöistä ei voida pitää kiinni huonoina aikoina. Ajatellaan, mitä joustavuutta meillä on. Tämä olisi kriisin tärkeä oppi mielestäni. You will have to be at the heart. Tämän aiheen pitää olla keskustelun ytimessä, kun puhutaan talouspolitiikan valvonnan vahvistamisesta EU:ssa. Olette oikeassa siinä, kun sanoitte, että ne maat, joissa talouskriisi iski ja jossa julkistalous oli vakaalla pohjalla, siellä oli riittävästi käyttää finanssipoliittisia välineitä kriisistä selviämiseksi. Ja siksi tämän tyyppinen kasvu- ja vakausopimuksen soveltamisen uudistaminen olisi hyvä. Ja vaistonvaraisesti olisin valmis menemään tähän suuntaan, mutta ensin pitää hiukan analysoida tätä tarkemmin. Ja voisin sitten palata tähän kysymykseen yksityiskohtaisemman ehdotuksen kanssa, mikäli minut valitaan tähän tehtävään. Selvä sitten edustaja Tyson. Meneer de commissaris, als we de sociale markteconomie willen realiseren. Ehm, herra komissaari, jos halutaan toteuttaa sosiaalinen markkinatalous, niin silloin meillä täyt, meidän täytyy huolehtia siitä, että on enemmän talouskasvua, vihreää kasvua ja että saadaan lisää työpaikkoja. Ja tehän tukeudutte Eurooppa 2020 strategiaan, mutta minä pelkään tässä tuen kollegoja siinä, että ulkoinen jäsenvaltioiden painostus tulee olemaan liian vähäistä, jotta pystyttäisiin huolehtimaan siitä, että ne, mihin pyritte, että niitä todella toimenpiteitä pystyttäisiin toteuttamaan. Kun sanotte, että strategiassa. Pitä, ja haluan, sanotte, että haluatte stabili, stabiiliudelle, eli vakauskohdille antaa enemmän painoarvoa. Näin varmasti tulee olemaan, mutta voisiko olla niin, että harjoittaisitte enemmän painostusta? Miten on sanktioiden laita? Pidetäänkö kiinni vain shaming and naming? Mm, vai pitäisikö meidän pikemminkin ajatella ähm, palkkioiden antamista kuin sanktioita? I agree that uh, we have to study the... Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy katsoa nyt sitä, mitä on opittu Lissabonin strategiasta, mitä puutteita siinä on ollut ja missä se on ollut vahva. Se on jossain suhteessa ollut myöskin hyvä. Esimerkiksi meillä on nyt yhtenäisempi näkemys työmarkkinaista kun ajatellaan nyt joustoturvaa. Sehän on kysymys, johon olisimme sitoutunut ja joka on toiminut monissa maissa, kuten Alankomaissa, Ruotsissa tai Tanskassa. Samaan aikaan siinä oli hyvin suuria puutteita, ainakin kaksi. Ensinnäkin siinä ei ollut tehokasta valvontajärjestelmää ja toiseksi Siinä ei ollut riittävästi painotusta EU-tason toiminnalle. Mielestäni kummatkin näistä asioista voidaan oikaista. Ensimmäistä sanoisin, että mielestäni jäsenvaltiot tai komissio tai parlamentti olisivat mitenkään ristiriidassa. Katson, että kyseessä ovat kumppanimme – ja jos EU 2020 strategiasta halutaan menestys, tietysti jäsenvaltioiden, AY-liikkeiden, teollisuuden edustajien, muiden sidosryhmien on oltava mukana, jotta tämä todellakin toimii. Ja sen jälkeen voimme sitten nähdä, että se tuottaa konkreettisia tuloksia talouskasvun ja kestävän työllisyyden suhteen. Kannatan kumppanuutta, mutta tämän kumppanuuden ansiosta meillä on nyt enemmän legitimiteettiä valvoa ja varmistaa, että nämä yhteiset tavoitteet todellakin saavutetaan kansallisella tasolla. Sitten oli jatkokysymys. Eh, en Lyhyt kysymys vielä. Haluaisin tietää, herra komissaari, että oletteko valmis eh, tutkimaan myöskin sitä, että olisiko mahdollisuus niiden jäsenvaltioiden kohdalla, jotka todellakin ponnistelevat, että he saisivat jonkinnäköisen palkkion verrattuna niihin, jotka eivät sitten taas mitään tee, että jos niitä voitaisiin vaikka rangaista. I think uh, in the context of the... Uskon, että kun suunnitellaan ja tehdään päätöksiä EU 2020-strategiasta. Meidän täytyy katsoa sekä näitä kannustimia ja välineitä, joilla tästä strategiasta voidaan tehdä menestys. Ja itse olisin valmis miettimään sitä, minkä tyyppisiä kannustimia voisimme luoda jäsenvaltioille, jotta menestyisimme tämän strategian kanssa. Ja alustuspuheenvuorossa totesin, että myöskin käynnistetään arvioinnin yhteisön rahoitusvälineistä, jotta voimme nähdä, millaisia ehdotuksia voidaan tehdä, jotta voimme saada enemmän investointeja julkisilla rahoilla, joita nyt on investoitu EU:ssa. Now we move on to a group. Kiitoksia. Sitten kysymyksiä sosiaalidemokraattiselta ryhmältä. Ja ensinnäkin Pervanche Peres. Kiitoksia puheenjohtaja komission ehdokas ja sen Tämä salkku on tietysti hyvin tärkeä tässä uudessa komissiossa. Siihen vaaditaan rohkeutta ja mielikuvitusta. Kasvu- ja vakausopimus nyt on vaakalaudalla, mutta eden kriisiäkään ei saatu aikaan talouden lähestymistä edes euroalueella. Ja yksi asioista, josta nyt eniten kärsitään tällä hetkellä ja joka nyt paljastui tämän kriisin aikana, se on tämä hyvin suuri ero EUn talouksien välillä – Myöskin, ja myöskään tällaista ei voida sietää talous- ja rahaliitossa. Mitä aiotte tehdä, jotta voitte oikaista tämän tilanteen? Te puhuitte myöskin siitä, että tarvittaisiin innovatiivista rahoitusta. Eikö nyt ole aika miettiä yhteistä velanhallintaa? Eikö meidän pitäisi ottaa käyttöön euroobligaatioita Euroopan investointipankin avulla? Ja meidän pitäisi miettiä uusia monenvälisiä valvontamekanismeja. Thank you for your question and uh, in fact... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Aluksi viittaisin nyt edellisien vistaukseen ajan säästämiseksi, mitä tulee tähän talouspolitiikan koordinointiin ja valvontaan. Olen samaa mieltä siitä, että rahoituskriisissä olemme oppineet sen, että meidän on koordinoitava toimintaamme paremmin. Ja tämä nyt on yksi tärkeimpiä tehtäviä seuraavassa komissiossa parlamentin kanssa. Te puhuitte näistä uusista rahoitusvälineistä, euroobligaatiot tai EU-hanke, obligaatiot. Mielestäni kun rahoitetaan esimerkiksi infrastruktuuria, viestintäverkostoja, energiaa tai tieverkostoja Euroopan tasolla, Euroopan laajuisia verkkoja, mielestäni meidän pitää katsoa aivan uusin silmin näitä kysymyksiä ja olen avoimin mielin, mitä tulee tämän tyyppisiin rahoitusmalleihin näiden hankkeiden osalta, esimerkiksi Euroopan investointipankin kanssa. Meillä on jo tämän tyyppisiä toimintatapoja joissain asioissa. Investointipankki on antanut laina välineitä infrastruktuuriinvestointeihin Euroopan unionin alueella. Ja mielestäni tätä kysymystä täytyy nyt katsoa aivan uudella tavalla, ja minulla on nyt avoin mielisen suhteen, miten voidaan varmistaa, että kaikki mahdollisuudet käytetään hyväksi, jotta meillä olisi julkisia ja yksityisiä rahoituslähteitä, jotta voimme päästä EU 2020 tavoitteisiin, mitä tulee kestävään kehitykseen ja kestäviin työpaikkoihin. Dans cet esprit... Euh, Kiitoksia. No, mitä mieltä olette aloitteesta, jonka avulla voitaisiin talouskysymykset ottaa keskustelun aiheeksi, kun EU-ssa keskustellaan taloudesta? Ajattelen nyt siis euro- epämuodollista Euroopan neuvostoa 11. helmikuuta, jota johtaa Elman Vaaran Päy. Ehkä tämä pitäisi nyt ottaa eurooppalaisen politiikan keskiöön. Ja katsotteko, että olisi mahdollista aloittaa uudenlaista politiikkaa ja koordinoida näitä toimia Euroopassa. Tehän olette puhuneet siitä jo tämän kuulemisen alusta lähtien, mikäli kuitenkaan rahoitusmarkkinoilla ei ole riittävästi valvontaa. Thank you. I'm, I'm sure that... Kiitos. Olen ihan varma, että olemme läheisessä tehokkaassa yhteistyössä kollega ja sen ehdokas Michel Barnierin kanssa, kun ajatellaan mikro- ja makrotason varaisuusvalvonta. Me olemme keskustelleet kanssa ja me tietenkin keskustelemme edelleen, jos meidän valintamme vahvistetaan. Mitä sitten Euroopan neuvoston? Olen varma, että haluamme tiukan EUn 2020 strategian ja tässä yhteydessä puheenjohtaja Barroso on ottanut itselleen osakseen johtaa tätä 2020 strategiatyötä. Minä tuen häntä horisontaalisissa kysymyksissä, valvontakysymyksissä ja pyrin parhaani mukaan huolehtimaan siitä, että Euroopan neuvosto myös sitoutuu talouspolitiikan koordinointikysymykseen, josta keskustelimme aiemmin. En tietenkään ole Euroopan neuvostossa mukana. Puheenjohtaja Barroso on siellä paikalla, mutta me olemme samalla linjalla hänen kanssaan. Kiitos. Seuraava kysymys. Long Long. Monsieur le commissaire désigné. Komission jäsenehdokas. Te äsken puhuitte siitä, että palattaisiin budjettikuriin mitä tulee tästä kriisistä selviämiseen. Mutta vuonna 2010 kaikki kasvu on pienempää, noin yhden prosentin pienempää kuin potentiaalinen kasvu. Ettekö katso, että on hiukan liian varhaista palata nyt budjettipolitiikkaan, joka on liian tiukkaan? Sehän saattaa nyt katkaista tämän kasvun. Ja jos nyt pidetään kiinni näistä tukitoimista, julkiset toimet, jotka tukevat näitä toimia, no niitä pitää tietenkin arvioida, jotta veloista päästään eroon. On puhuttu näistä huonoiden toimien kustannuksista. Ja komissio jäsenehdokas, aiotteko tehdä vaikutusten arvioita, mitä tulee näiden finanssipoliittisen toimien kustannuksista ja vaikutuksista, joihin on ryhdytty monissa jäsenvaltioissa? First, uh, you are right that... Ensinnäkin Olette aivan oikeassa siinä, että Eurooppa kärsii potentiaalisesta output-ongelmasta. Me kärsimme siitä, että kasvupotentiaalia käytetään heikosti tämä syntynyt finanssikriisin takia. Ja jonkun aikaa kuluu ennen kuin voidaan päästä tähän talouden kehitykseen, kun ajatellaan kasvupotentiaaliamme. Jotta tähän pääsisimme, meidän pitää yhdistää kaksi asiaa. Tämä liittyy kysymyksen ensimmäiseen osaan. Meidän täytyy yhdistää investoinnit, julkiset ja yksityiset investoinnit koulutukseen ja innovaatioon, ympäristö- ja energiateknologiaan, talouteen, jossa käytetään resursseja tehokkaasti. Ja samalla meidän on päätettävä irtautumistrategioista, jotta voimme palata kestäviin, kestävään julkiseen talouteen. Ensimmäisenä tietenkin on pyrittävä ylöspäin investointien osalta. Investointien kysyntä ja sitten toinen tekijä, joko suuntana alaspäin tai vakaasti eteenpäin. No, nämä sanottua, niin jos ei puututa julkistalouden tendensseihin, nähdään tilanne, jossa – rahoitetaan ainoastaan alijäämää tai velkaa. Kaikki käytetään velanhoitoon ja silloin ei tietenkään ole mitään resursseja investoida. Meidän pitää löytää tässä oikea ratkaisu, oikea suunta. Siksi tarvitaan uusia innovatiivisia rahoitusmarkkinoiden välineitä, joilla voidaan edistää tätä alaa. Kiitos. No niin, kuin nyt halutaan päästä eroon tästä kriisistä, Pitäisikö nyt julkistalouden kestävyyden kannalta vähentää näitä sosiaalisia iskunvaimentimia, eli jotka liittyvät pakollisiin eläke- ja terveydenhuoltomenoihin. Nehän ovat hyvin tärkeitä syklisiä toimijoita, kuten on tässä kriisin aikana nähty. Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että eurooppalaisessa yhteiskuntamallissa julkiset Julkiset ja sosiaalialan palvelut, terveyspalvelut mukaan lukien ovat tietenkin ratkaisevassa roolissa osana eurooppalaisen hyvinvointivaltion perustaa. Samalla, jotta saataisiin aikaan kestävä hyvinvointivaltio, tarvitaan kestävä julkinen talous. Jäsenvaltioiden tehtävä toimivaltansa mukaan, koska nyt puhutaan kansallisesta toimivallasta, kun puhutaan budjettimäärärahan käytöstä jäsenvaltiot päättävät prioriteetteensa sen, mihin varoja käytetään. Minun mielestäni on ratkaisevan tärkeää se, että jäsenvaltiot budjeteissaan parantavat julkisen talouden asemaa, kun pyritään sellaisiin tavoitteisiin, jotka voivat tukea kasvua ja älykkäämpää, vihreämpää parempaa teknologiaa. Tämä on eduksi koko unionille. Nyt alderyhmän nimissä Wolf Klintz. Herrin, die EU on die EU ja Amerikan Yhdysvallat, niin en lakkaa korostamasta sitä, kuinka paljon ne koordinoivat toimintaansa ja miten he pyrkivät yhdessä nykyistä kriisiä hallitsemaan ja varmistamaan sen, että tällainen kriisi ei uusiudu. Minusta kuitenkin näyttää siltä, että todellisuudessa tilanne on toisenlainen, että me eroamme toinen toisistamme jos ajatellaan kansainvälisiä kirjanpitosääntöjä ja ajattelen sitä, että mitä missäkin pitää säännellä, niin minusta näyttää siltä, että Eurooppa on tänä päivänä kauempana Amerikasta kuin kolme vuotta sitten. Kysymykseni teille kuuluukin konkreettisesti, että mitä haluatte tulevien 12 kuukauden aikana konkreettisesti tehdä eh, varmistaksenne sen, että ei tule uutta kriisiä ja että ei ähm, pyritä myöskään äh, toimimaan näiden sovittelujen kautta, koska ne kehittyvät eri suuntiin. Thank you, Mr. Klintz. Kiitoksia, Klintz. Olen osittain samaa mieltä, osittain taas en. Olen samaa mieltä siitä, että meidän on parannettava yhteistyötämme Yhdysvaltojen kanssa – talouspolitiikan alalla. Viimeisen parin vuoden aikana, erityisesti G20-kontekstissa, olemme yhdessä sopineet globaalisella tasolla valtavista kannustinpaketeista, jotka liittyvät sekä budjettiin ja rahapolitiikkaan, eli puhun nyt päätöksistä, joita tehtiin vuoden 2008 lopulla – ja ne olivat erittäin tärkeitä, jotta pystyttiin välttämään se, että tämänhetkinen lama olisi muodostunut hyvin pitkäksi ja syväksi. Ja mielestäni olemme tehneet hyvää yhteistyötä Obanan hallinnon aikana, mitä tulee rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn ja valvontaan. No sitten parantamisen varaa siis on, ja ajattelen nyt erityisesti makro- taloudellisia epätasapainoja maailmanlaajuisesti. Ja mehän tiedämme, että Kiina on ylijäämätalous, joka ei halua devalvoida valuuttaansa, koska Yhdysvallat on pitkään ollut alijäämätalous, jossa on ollut hyvin paljon alijäämää. Ja meidän täytyy jatkaa vakavia keskusteluita tärkeimpien kumppaniemme, erityisesti Yhdysvaltojen ja myöskin Kiinan kanssa, siitä, millä tavalla voimme saada aikaan parempaa globaalia tasapainoisuutta makrotalouden tasolla. Ja tässä mielessä Kiina on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin Yhdysvallat, kun puhutaan makrotalouden epätasapainoista. Herr Renn, äh, noch eine Frage zu der Eurozone. Herra Rehn, vielä kysymys eurovyöhykkeestä ja sen laajentamisesta. On olemassa taloustieteilijöitä, jotka sanovat, että olisi mielekästä uusissa jäsenvaltioissa, ennen kaikkea niissä jäsenvaltioissa, joiden valuutta on yhdistetty euroon, että ne ottaisivat euro nopeasti käyttöön ja silloin poistettaisiin se epäilys tai se pelko, että näitä valuuttoja devalvoitaisiin. Mitä olette mieltä näistä suhteellisen pienistä eurovyöhykkeen valtioista? In my view, Minun mielestäni meidän on kunnioitettava sääntöjä, lakia sääntöjä, Euroopan unioni on yhteisö ja näin luodaan puitteet Euroopan unionin toimelle. Olen kuullut keskustelut yksinkertaistettuna taloustieteilijät ja juristit, kun ajatellaan tulkintaa sopimuksesta, sopimuksesta. Tavoitteena on kestävä julkinen talous, siis kestävä pitkällä aikavälillä – ja makrotaloudellinen vakaus. Konvergenssikriteerit ovat indikaattoreita, jotka mittaavat, vastaako tietty maa näihin kestävyyden kriteereihin. Katson ehdokkaita näiden sääntöjen ja lakikirjojemme pohjalta, jotta voin huolehtia siitä, että – laista asetuksista pidetään kiinni talous- ja rahaliiton osalta. Kiitos, kun säännöistä puhutaan, niin lisää kysymyksiä ei pitäisi esittää uusista aiheista, joten pyydän, että te noudata tohtori Krintsin esimerkkiä. Nyt vihreä ryhmä, edustaja Lamberts. Uh, well, Mr. Rehn, I... Kiitoksia. Rehn, olen käyttänyt pitkän näitä välineitä ja täytyy sanoa, että Suomi on saanut minut tottuneemmaksi innovaatioon, kuten juuri osoitette. Siis tämä on Nokian laite. No nyt kun vakavasti ottaen kuuntelen teitä, niin kuulen vähän samaa koko ajan. Eli mikäli haluamme saada bruttokansantuotteen kasvamaan, ja siinä sitten oli vihreä elementti mukana, niin on nähty, että bruttokansantuotteen kasvattaminen on johtanut kahteen asiaan. Epätasa, epätasa-arvo lisääntyy ja myöskin on käytetty enemmän uusiutumat, uusiutuvia energialähteitä ja ilmasto on myöskin tässä mukana. Eli kysymys on yksinkertainen. Mitä te muuttaisitte tässä taloudellisessa mallissa? Koska nyt kun kuuntelen teitä, niin kuulostaa vähän siltä, että te vain marginaalisesti haluatte soveltaa sitä, mutta ette kuitenkaan muuttaa. Eli jos te saisitte päättää, niin mitä te muuttaisitte? Thank you. You are talking... Kiitos. Puhutte henkilölle, Brundtlandin komission teksti tulevaisuudessa, tulevaisuudestamme kirjahyllyssä. Luen sitä jatkuvasti, sitä on luettu edes takaisin, mutta tämä on tärkeä aihe. Olen hyvin sitoutunut tähän vihreään tekijään, kuten sanoitte. Tämä on tällainen talouden vihertämisajatus, johon päästään kun käytetään esimerkiksi verotusta välineenä, kuten tehdäänkin ilmastonmuutos- ja energiapaketin osalta, unionin tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia. Olin hyvin ylpeä, että voin olla mukana päättämässä näistä hiilidioksidipäästöjen leikkaamistavoitteista 20 prosenttia uusiutuvia energiavaroja, 20 prosenttia lisää. Tässä tarvitaan siis yhdistelmä lainsäädäntöä ja verotusta toisaalta ja toisaalta innovaatioteknologia. Nämä ovat yhteen toimivia asioita ja meidän pitää huolehtia siitä, että myönteistä positiivista dynamiikkaa syntyy lainsäädäntötyön ja teknologian alan työn välillä – jotta saadaan aikaan kestävämpi yhteiskuntamalli. Me olemme kyllä siellä oikeaan äh, suuntaan. Meillä on valtavasti työtä tehtävänä, mutta toivon, että ette kyseenalaista minun sitoumustani näihin tavoitteisiin. Siitä on toute la discussion. Eli vähän tarkemmin, kun on keskusteltu siitä, että bruttokansantuote ei käytettäisi indikaattorina, kun määritellään, mikä on ihmisen kehityksen arvo. Mitä mieltä te olette tällaisesta keskustelusta? doesn't uh, want me to respond. All right, uh, so... Uh... Minä en ole ihan keskellä, vaan tässä molemmin puolin tavallaan. Meidän pitää katsoa tuotantoa taloudellisen toiminnan pohjana. Tämä on standardoitu, universaali taloudellisen toiminnan mittaamistapa ja se toimii melko hyvin tuon tarkoituksen. Tietenkin sitä pitää jatkuvasti kehitellä, kuten on tehty YK tilastotietojen ja Eurostatin tietojen osalta, mutta se toimii melko hyvin. Samalla haluan perustaa siihen työhön, jota on tehty PKT ja sitä eteenpäin työssä. Minä aion tehdä ehdotuksen tietenkin yhdessä kollegoiden kanssa jotta voidaan luoda malli, jonka mukaan tilastotieteellisesti mitataan myöskin muita kehityksen indikaattoreita, ainoastaan tuotantoa. Nämä ovat molemmat tärkeitä asioita, mutta meidän on myöskin ymmärrettävä, että kumpikaan mittaustapa ei mittaa, mittaa vapautta tai henkilökohtaista onnellisuutta. Kiitos. Ja sehän edustaja Ford. And, um, well... Kiitoksia ja tervetuloa tähän valiokuntaan. Te puhuitte tästä keskääntymästä julkisesta velasta ja siitä, että meidän täytyy investoida innovointiin ja kasvuun. Ja olen näistä samaa mieltä. Ja sitten te kuvasitte uusia julkisen sektorin investointivälineitä. Ja tämä tasapaino muistuttaa minua brittipolitiikosta pari vuosikymmentä sitten, joka sanoi, että ei voi käyttää varoja, joita ei ole. Ja en nyt tiedä, olemmeko nyt sitten palaamassa tähän keskusteluun. Toivottavasti emme. Joka tapauksessa, kun Monti oli täällä valiokunnassa ja kuvasi investointeja ja tutkimusta, hän sanoi, että kaikkein tärkein investoinnin kohde liittyy näihin tuloihin. Ja tein vähän kotitöitä ja vain 50 prosenttia EUn tutkimusinvestoinnista tulee julkis- yksityisistä lähteistä Yhdysvalloissa on paljon enemmän. Ja Monti sanoi, että meidän ei pidä korottaa veroja, koska se ehkäisee investointeja ja tutkimusta, ja keskipitkällä ja pitkällä välillä meidän pitäisi tähdätä alhaisiin veroihin. Mikä on teidän kantanne? Let me first say that, uh... Ensin haluaisin sanoa, että otan innolla Mario Montin tulevaa raporttia yhtenäismarkkinoista. Se on tarkoitus esittää. Huhtikuussa olen käynyt alustavia keskusteluita hänen kanssaan ja todella odotan mielenkiinnolla lopputulosta. Tietenkin monella tapaa, kuten nyt, kun nyt viittasitte Marjo Montin, hän ja te olette oikeassa siinä, että yksityinen sektori kehittyneissä talouksissa on suurelta osin vastuussa investoinneista – innovaation ja tutkimukseen. Yksi asia, jonka voimme oppia tästä, on se, että meidän täytyy huolehtia siitä, että julkinen talous ei heikkene niin, että ei voida huolehtia yksityisistä investoinneista ja tämä haittaisi kokonaisinvestointia innovointiin ja tutkimukseen. Siksi minun olisi palattava alussa sanomaani tästä härkäpäisesti näin jatkan, mutta uskon, että kestävä julkinen talous ja investointi kestävään kehitykseen ja työllisyyteen on saatava kulkemaan käsi kädessä. Ja tämä on tärkeää, että voidaan huolehtia investoinnista innovaation ja tutkimukseen. Yes, to follow up though. Niin jatkokysymyksenä, voisinko saada vastauksenne siihen, mitä mieltä olette siitä, mitä Montti sanoi, eli pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä – meidän pitäisi saada investointeja yrityksiltä ja meidän pitäisi pyrkiä siihen, että verot pysyvät kilpailukykyisellä tasolla. Vastaukseni on hyvin yksinkertainen. Kyllä, olen itse kahdesti ollut uudistamassa 90-luvulla parasti parhaana, parha, parhaiden tuntemassani maassa. Minä olin tukemassa pääministeriä, kun pyrittiin eroon lamasta. Ja uudelleen tällä vuosituhannella me tarvitsemme kilpailukykyisen verotusjärjestelmän, joka on samalla reilu ja tukee yhteiskuntamme kestävää kasvua. Kiitos. Nyt koe-ryhmän nimissä kysymys edustaja Suntis. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ren, κύριε Ρεν, ομολογώ ότι είχα ετοιμάσει Kiitoksia. Olin valmistellut toisen kysymyksen, mutta koska valiokunnan komission ja komission pian tulossa Ateenaan. Eli haluaisin nyt todeta, että tämä matka on nyt suututtanut julkista mielipidettä. Ja miksi? Edustajanne tässä hymi- nöyryttävässä menettelyssä ovat todenneet, että 700 euron poisto on riittävä, ja minkään tyyppistä vastausta ei ole tullut komissiolta, eli että olisi ollut veronkiertoa valtavasti arvonlisän veron osalta ja myöskin muilla aloilla. Ja siellä on ehdotettu, että näitä eläkkeitä alennettaisiin ja että myöskin on veronkiertoa ollut näissä eläkekassoissa. Ja mitä tulee sitten näihin resursseihin, ja sosiaalimaksuihin. Eli seuraavalle kysymys. Eikö, mitä te aiotte tehdä tässä aiheessa ja mitä te aiotte tehdä tämän veronkierron osalta? Tax evasion is, uh, is of course a serious... Veronkierto on tietenkin vakava ongelma se on olemassa, siksi siihen on puututtava, jotta tämän tyyppisiä porsareikiä ei tarvitse hyväksyä, koska ne heikentävät veronmaksajien asemaa, julkisia palveluita, sosiaalialan palveluita. Tämän sanottuani tämä on lähinnä kansallista toimivaltaa. Jäsenvaltioiden tehtävä on puuttua veron kiertokysymyksiin ja tässä yhteydessä – lähinnä Kreikan hallituksen ja viranomaisten mahdollisuus olisi taistella veronkiertoa vastaan. Samoin kuin huolehtia siitä, että tilinpäätös, tilinpitojärjestelmät toimivat tehokkaasti tulevaisuudessa. Onko teillä lisäkysymys? Eli lisäkysymys seuraava. minkä mandaatin nojalla Almunian vai teidän ehdotuksestanne? Eli kumpi teistä on tehnyt suosituksia näiden eläkkeiden ja palkkojen osalta? Onko hän antanut teille tietoja ja miksi ette odottaneet sitä, että hallitus esittäisi tämän vakausohjelmansa ja miksi se täällä olette puhuneet siitä, mistä teidän puhuisin ministereille? Now waiting for the... Aivan totta, me odotamme nyt sitä, että Kreikan hallitus esittää vakausohjelmansa vakuuttavan, kattavan taloudellisen paketin, jossa on konkreettisia toimia, jotka tasoittavat tietä liiallisen alijäämän poistamiseksi niin, että päästään takaisin makassopimuksen rajoihin. Tämä on tärkeää. Me teemme yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa ja kun vakausohjelma esitetään, niin lähiviikkoina meidän täytyy keskustella sen pohjalta ja tehdä päätöksiä nykykomissiossa tai uudessa komissiossa. Kiitos. FD, edustaja Andreas. Thank you, Madam President. Mr. Rehn, I'm here. Kiitoksia. Eli minä olen täällä. Vaikuttaa siltä, että euron jäsenyydestä on tullut sietämätön monille jäsenvaltioille. Kun euro otettiin käyttöön, hinnat nousivat monissa euroalueen maissa, ja tällä hetkellä Viron mielipidemittaukset osoittavat, että 75 prosenttia väestöstä pelkää, että elinkustannukset tulevat nousemaan, mikäli kruunu vaihdetaan euroon, kuten on suunniteltu ensi vuodeksi. Katsotteko, että euroon liittyminen johtaa hintojen nousuun? Ja mitä tekisitte sen välttämiseksi? Ja suositteletteko, että muidenkin maiden pitäisi liittyä nyt euroon? Ja sitten toinen kysymys. Miten ne maat, joiden on devalvoitava valuuttaansa, voivat selvitä talouskriisistä, mutta eivät pysty, koska ne ovat euroalueessa? I trust you. Kiitos. Yritän käyttää ajan vastatakseni ensimmäiseen kysymykseen. Hintojen korotukset. Eurojäsenyyden ei pitäisi johtaa siihen, että hinnat nousevat. Totta kai tämä riippuu maan talouspolitiikasta ja mahdollisuuksista – ja matalasta inflaatiosta. Tämä on yksi mitä kriteereistä, kun puhutaan päästä euroalueelle. Mitään selkeää ei ole nähty siitä, että hinta nousisi tässä yhteydessä, mutta tietenkin hinta saattaa nousta pyöristysten yhteydessä, mutta jos talouspolitiikka toimii oikein ja inflaatio – pidetään kurissa, niin yleisesti hintojen ei pitäisi nousta, kun eurovyöhykkeeseen liitytään. Kysytte puollanko vai vastustanko euroalueen vyöhykkeen laajentamista? Puollan jo sopimuksen pohjalta, kun siis maa vastaa kriteereihin. Viro on todennäköisin seuraava ehdokas, niin silloin eurovyöhykkeeseen pitäisi voida liittyä. Viro on melko lähellä, mutta meidän pitää huolehtia siitä, että kaikista säännöistä pidetään kiinni, kunnioitetaan sopimuksia, palataan konvergenssiraportin yhteydessä Viron osalta tämän kevään kuluessa. Slovakia, has Slovakia on nyt ollut vuoden euroalueella ja siellä ovat hinnat nousseet aika paljon, niinkin paljon, että kriisistä ei ole selitty hyvin. Bruttokansantuote on laskenut prosentin enemmän kuin naapurivaltiossa, Tsekin tasavallassa. Millä tavalla voitte selittää tämän ja miten voitte perustella sen, että tämä ei liity mitenkään euroalueeseen liittymiseen? Uh, Tekijöitä on ehkä monia näiden lukujen taustalla keskeisen Slovakian osalta. Minulla on paljon slovakiaystäviä. Sanoisin, että suurin enemmistö heistä henkilökohtaisen kyselyni pohjalta ovat sitä mieltä, että oli hyvä, että Slovakia liittyi eurovyöhykkeeseen, koska näin on saatu turvaa nykytalouskriisin osalta. Samoin omassa maassani Muistan hyvin 90-luvun alun taantuman. Suomi esimerkiksi oli asemassa, jolloin euroa ei ollut ja me kärsimme valtavasti suuresta työttömyydestä. Nyt meillä on euro ja tämä suojelee monia suurempia ja pienempiä jäsenvaltioita nykymyrskyssä maailmantaloudessa. On. Kiitos. Nyt palaamme epp -hän. Seuraavaksi edustaja Karas. Oh, äh, Herra Rin, me huomaamme, että olette äm, hyvän tahtoinen, mutta huomaamme, mutta olette ähm, myöskin vailla valtaa. Teillä ei ole ollut toimivaltaa eikä ole ollut myöskään ähm, pätevyyttä viime vuosien aikana niin kuin melkein kaikkialla on vaadittu päättäväisyyttä ja johtajuutta, niin uskotteko, että saavutetaan parhaat tulokset sitä kautta, että komissio laatii kriteerilistan tai luettelun ja esittää vakaussopimuksen ja Eurooppa 2020 strategian ja sitten itse miettii omaa kassaansa ja on valmis tutkimaan tilannetta ja uskotteko, että tarvitaan ohjauskomitea jäsenvaltioiden komission ja EIPn välillä irtautumisstrategiaa tutkimaan, koska silloin voitte mahdollisesti myöskin sanktioita langettaa ja silloin voitte myöskin palkita. Miten suhtaudutte näihin kysymyksiin? In my view, the economic policy... Mielestäni talouspolitiikan malli Euroopassa on vähän niin kuin symfoniaorkesteri. Kaikkien orkesterin osien on toimittava hyvin yhteen saman tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä koskee Euroopan keskuspankkia, sen pitää olla riippumaton ja Euroopan neuvoston ja muiden neuvostojen ja Euroopan parlamentin ja komission on pidettävä tämä mielessä. Meidän on tehtävä hyvää yhteistyötä ja mielestäni paras tapa todellakin päästä tavoitteisiin, joita EU 2020 strategiassa on, mitä tulee talouskasvun ja kestävän työllisyyden osalta, on se, että yhdessä mietimme mielekkäitä ja konkreettisia ja realistisia tavoitteita EU:ssa. Ja sitten täytyy katsoa, millä tavalla kukin jäsenvaltio voi miettiä omia tavoitteitaan ja päästä niihin. Ja meidän täytyy varmistaa, että näistä tavoitteista päästään myöskin yhteisiin Euroopan tavoitteisiin. Ja sitten jatkamme tätä sekä valvonnan kautta että uusien välineiden kanssa, mitä tulee näiden tärkeiden tavoitteiden rahoittamiseen. Eli tällä tavalla meidän mielestäni tulisi tehdä yhteistyötä. Eli meidän täytyy yhdistää kumppanuussa, kumppanuutta, jäsenvaltioiden mukanaoloa, EU-tason päätöksiä, kuten yhtenäismarkkinoiden päätöksen saattaminen, ja meidän täytyy löytää innovatiivisia rahoitusvälineitä, jotta löydämme resursseja investointeihin tämän elvyttämisstrategian osalta. Lisäkysymys tähän. Siksi olisi mielekästä, jos meillä olisi yhteinen avaus, avaava tase. Monista kysymyksistä me emme tiedä, että pitävätkö luvut paikkansa. Me tiedämme, että meillä on erilaiset arvostukset, jos ajatellaan kassan tyhjyyttä uudessa komissiossa, niin olisiko, mikä olisi paras eh, yhteistyö koordinoida eh, talouspolitiikkaa? Thank you, Mr. Karas, for this, uh... Kiitos edustaja Karas tästä kysymyksestä. Tämä on ollut pitkään esillä Euroopan unionissa, kuten hyvin muistatte. Minä muistan monia keskusteluita – tästä budjettivaliokunnan jäsenenä täällä parlamentissa 90-luvun puolivälissä. Meillä on mahdollisuus keskustella tästä perinpohjaisesti, ja siitä pitääkin keskustella, kun odotetaan budjetin puolivälin ja puhutaan rajoitusnäkymistä vuodesta 2013 eteenpäin, siis puolivälin arvio ja sitten tuleva rajoitusnäkymät samalla. EU 2020, innovaatio ja koulutus, digitaaliset palvelut. Näitä tulee painottaa budjetin uudistusten yhteydessä. Mielestäni EUn budjetin pitäisi paremmin vastata vaatimuksiin, jotka koskevat tulevaa investointia vihreämpään, älykkäämpään talouteen. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Karins EPP-ryhmän nimissä. Godājamais eh, kandidātkungs, ir pagājuši... Komission jäsenehdokas, kahdeksan vuotta on kulunut siitä, kun euro otettiin käyttöön, ja viisi vuotta siitä, kun tapahtui äskettäinen laajentuminen. Kuitenkin 11 27 jäsenvaltiosta ovat vielä euroalueen ulkopuolella ja niiden maiden joukosta kahdeksan on uusista jäsenvaltioista. Ja kysymykseni on seuraava. Millä tavalla näette seuraavat menettelyt euroalueen laajentumisessa ja mikä on alustava aikataulunne? Kiitoksia kysymyksestänne. Haluan käyttää myös äidinkieltäni ja käytän sen tässä yhteydessä, jotta en unohda tehdä sitä tämän keskustelun aikana. Tämä kysymys on hyvin tärkeä ja aivan kuin totesitte, 11.27 jäsenvaltiosta ei vielä ole euroalueen jäseniä. Euroalue on osoittanut voimansa viimeisen kymmenen vuoden kuluessa ja ei niin vähiten tässä tämän hetken finanssikriisin ja talouden taantuman oloissa euro on tarjonnut tuulensuojaa niitä myrskyjä vastaan, joita sekä pienemmät että suuremmat jäsenvaltiot ovat joutuneet kohtaamaan. Senkin vuoksi ymmärrän hyvin, että useimmat näistä 11 ei-euromaasta pyrkivät euroalueen jäseniksi. Näkemykseni on hyvin selkeä. Me otamme perussopimuksen työmme perustaksi. Tärkeintä on kyky kestävällä tavalla huolehtia julkisen talouden kehityksestä ja myös makrotalouden vakaudesta. Näitä mittaa viisi kriteeriä, lähentymiskriteeriä, ja näiden viiden kriteerin valossa arvioimme sitä ja myös arvioimme sitä laadullisesti, kykeneekö joku Euroopan unionin jäsenvaltio, joka ei vielä ole euroalueen jäsen, menestyksellisesti toimimaan euroalueen jäsenenä. Seuraava todennäköinen ehdokas on, on Viro, jonka julkinen talous on suhteellisen hyvässä kunnossa. Aika harvalla EU-jäsenvaltiolla on 4 prosentin julkinen velka, mutta en sano mitään sen enempää, vaan korostan sitä, että myös Viron kohdalla noudatamme sääntöjä ja Viron tulee täyttää kaikki kriteerit, jotta maa voisi liittyä euroalueen jäseneksi. Uh, thank you very much. I will gladly play little linguistic. Kiitoksia. Voimme nyt vähän paloilla näillä kielillä. Eli seuraava kysymys siis englanniksi. Maastrichtin kriteerien rooli, kun ollaan laajentamassa euroaluetta. Millä tavalla te näette tämän roolin, kun muistetaan, että valtaosa tämän hetken euroalueen jäsenistä rikkovat yhtä tai useaa vakauskriteeriä? We know that uh, this factor to which you refer. Tiedämme, että tuo tosiasia, johon viittasitte, on pitkälti riippuvasta talouskriisistä, talouden taatumasta. Ratkaisevan tärkeää on se, että euroalueen jäsenvaltiot palaavat kestävään julkiseen talouteen. Kuten olemme sanoneet tämän illan aikana, tämä on yksi tärkeimmistä tehtävistäni jäsenehdokkaana talous- ja raha-asioiden alalla. Samalla nämä viisi kriteeriä ovat aina olleet indikaattoreita siitä, voiko maa taata julkisen talouden kestävyyden ja siitä, onko poliittista tahtoa ja poliittisia mahdollisuuksia huolehtia siitä, että julkistalouden kestävyyttä kunnioitetaan. Thank you, uh, and... Kiitos. Edustaja Essaja. And I would like to use our... Kiitoksia. Haluaisin nyt käyttää yhteistä äidinkieltämme suomea, eli te voitte jälleen käyttää sitä uudelleen, jos haluatte. Tiedossa se, että eräät Euroopan unionin jäsenmaat ovat toimittaneet ja yhä toimittavat paikkansa pitämättömiä tilastotietoja unionille. Ja sillä voi olla hyvin vakavia ja vahingollisia seurauksia esimerkiksi kun EU suunnittelee yhteisiä toimenpiteitä ja toisaalta toimenpiteitä, joilla näitä vaikeuksiin joutuneita maita pyritään auttamaan talouskriisissä. Puhumattakaan niistä vaikutuksista, mitkä sillä on euron arvostukseen. Kun on kyse taloutta koskevasta tiedonannosta, niin mitä te aiotte tehdä, jotta unioni voisi perustaa nämä päätöksensä paikkansa pitävän ja luotettavaan tietoon? olette oikeassa, että paikkansa pitävä ja luotettava tieto, tilastotieto luo perustan talouspolitiikan analyysille ja, ja päätöksille. Ja sen takia kysymys ei ole pelkästään teknisestä ongelmasta, vaan institutionaalisesta ongelmasta, jolla on merkittäviä taloudellisia ja poliittisia seurausvaikutuksia. Esimerkiksi emme tiedä, kuinka paljon, kuinka suuri Kreikan julkisen talouden alijäämä tällä hetkellä on. Ja sen takia on tietysti vaikea mielekkäällä tavalla asettaa pitkän sihdin tavoitteita. Sen sijaan voidaan kyllä lyhyellä tähtäyksellä tietää, että joka tapauksessa tarvitaan konkreettisia ja, ja vaikuttavia keinoja julkisen alijäämän saattamiseksi kestävälle tasolle. Kun näin on, on tietysti selvää, että tähän asiaan tarvitaan korjaus ja päävastuu tästä on Kreikan hallituksella ja viranomaisilla. He ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ja komissio ja Eurostat osaltaan tukevat Kreikkaa näissä toimenpiteissä Kreikan tilasto, tilastolaitoksen uudistamiseksi ja tilastotoimen saattamiseksi luotettavalle tasolle. Tämän lisäksi voin muistuttaa, että komissio esityksessään neljä vuotta sitten pyysi äh, tarkastusvaltuuksia englanninkielellä auditing powers, joita neuvosto ei meille myöntänyt vuonna 2005, kun asiasta tehtiin päätös. Olen aika varma siitä, että tähän asiaan joudumme, pala- joudumme palaamaan ja ja tulen harkitsemaan esityksen tekemistä, jolla komissiolle myönnettäisiin tällaiset tarkastusvaltuudet tukemaan työtä, jolla minkä tahansa jäsenvaltion tilastotoimi saadaan luotettavalle tolalle. Further question. Uh, sanoitte avaus, avauspuheenvuorossanne hyvin, että tulette erityisesti kiinnittämään huomiota nimenomaan Eurostatin ja kansallisten tilastokeskusten toimittamaan tietojen sen oikeellisuuteen. Olisitteko jopa valmis harkitsemaan jonkinlaisia sanktioita niitä jäsenvaltioita kohtaan, jotka toistuvasti toimittavat vääristynyttä tilastotietoa? Millaisia kovempia keinoja voisitte harkita? Meillä on eh, EU-lainsäädännön nojalla mahdollisuus eh, soveltaa rikkomusmenettelyä, jos eh, tämänkaltaisia epäkohtia esiintyy pitkään ja jatkuvasti. Toisaalta me tarvitsemme korjauksia ja lääkkeitä tähän nopeasti. Ja sen takia on paljon parempi, että me työskentelemme kumppaneina yhteistyössä Kreikan hallituksen kanssa ja viranomaisten kanssa ja tuemme Kreikkaa siinä työssä, että maa nopeasti saisi tilastotoimensa niiden standardien tasolle, mitä euroalueen jäsenvaltiolta voidaan edellyttää. Thank you. Uh, now uh, it's back to the Socialists and Democrats. Kiitos sosiaalit ja demokraatit edustaja Luna. Mr. Ren, um, my colleagues... Kiitoksia. Kollegani ovat jo puhuneet vakaus- ja kasvusopimuksesta – siinä mielessä, että se ei ollut riittävä takaamaan, että jäsenvaltioiden kapasiteetti täyttää vastuunsa kriisin aikoina olisi antanut niille riittävästi liikkumatilaa. Ja te totesitte, että täytyy katsoa talouspolitiikkaa, koordinointia ja valvontaa. No, palaisin nyt tähän kysymykseen, joka liittyy näihin tilastoihin. Mielestäni tämä uskottavuus on nyt vaakalaudalla. Monissa maissa ei ole riippumatonta tilastokeskusta – ja toisissa taas ei ole hyvää tilastohallintoa. Te puhuitte kahdesta vakavasta rikkeestä yhdessä tietyssä maassa, mutta varmaan on muitakin puutteita, joita vielä ehkä ei ole havaittu. Eli millä tavalla voimme olla optimistisia? Ettekö katso, että meidän pitäisi saada jonkinlaisia valvontavaatimuksia? Esimerkiksi monet hallitukset tekevät liian optimistisia ennustuksia, ja ne sitten puolestaan vaikuttavat julkistalouteen. Entä sitten jäsenvaltiot ja se, että siellä pitäisi olla riippumattomat instituutiot, ja siellä pitäisi olla uskottavuutta myöskin finanssipolitiikan keskipitkällä hallinnoinnin alalla. Thank you. In fact... Kiitos. Itse asiassa olen pyytänyt kabinettiani tutkimaan Kreikan tapausta, mitä tilastojärjestelmään tulee sen toimintaan. Olen myöskin pyytänyt tietoa muiden jäsenvaltioiden osalta. Saamani tiedot osoittavat, että Kreikka on erikoistapaus ja ongelmat ovat todella vakavia, kuten komission kertomuksessa esitettiin, jonka perjantaina hyväksyimme. Siksi oikaisu, keino, oikaisutoimiin on lähdettävä, jotta voidaan huolehtia riippumattomuudesta, ammattitaitoisesta toiminnasta ja siitä, että tilastotiedot ovat luotettavia myös Kreikasta. Esimerkiksi Slovakian euroon liittymisen yhteydessä. Ehkä muistatte tai voin muistuttaa teitä tarvittaessa siitä, että Slovakia joutui kohtaamaan hyvin tiukan julkisen alijäämän tarkastelun Eurostatin toimesta. Eurostat käytti omia mahdollisuuksiaan arvioida esimerkiksi sitä, miten tietyt infrastruktuuriinvestoinnit tai sairaaloiden menot luokitellaan Slovakiassa kansallisessa tilinpidossa. Ja tämä esimerkki oikeastaan rohkaisi minua, koska olen kuullut monista lähteistä sen, että tämän tyyppisen tiukasti meidän pitää huolehtia siitä, että – tilastoista huolehditaan kansallisella tasolla hyvin ja huolehditaan sitä, että Eurostat hoitaa oman tehtävänsä, huolehtien sitä, että koko järjestelmä toimii tehokkaasti. Um, my concern is how you're trying to strike a balance. Millä tavalla voidaan saada aikaan tasapaino sen välillä, että komissio on tiukka näiden vakavien rikkomusten välillä, mutta emme kuitenkaan halua, että komissio tekisi kaiken, minkä jäsenvaltiot voi itsekin tehdä ja tämä liittyy myöskin finanssipolitiikan sääntöihin. Miksi pitää tukeutua pelkästään bruttokansantuotteeseen? On myöskin monia hyviä maita, joissa on omat finanssipoliittiset säännöt, jotka auttavat, kun luodaan keskipitkän aikavälin finanssipoliittisia näkymiä. Uh, tämä on kysymys, jota hyvin voidaan mielestäni käsitellä talouspolitiikan koordinointi- ja valvontatiedonannon yhteydessä. Aluksi keskusteltiin siitä, olisiko mahdollista painottaa enemmän keskipitkän aikavälin kehitystä julkisen talouden osalta euroalueen ja euroalueen, euroalueen ulkopuolisten maiden osalta, kun ajatellaan kasvu- ja vakausohjelmia – Nykykriisistä on voitu varmasti oppia se, että meidän pitää todella katsoa keskipitkällä aikavälillä ja toimia nyt jo lyhyellä aikavälillä, niin että voidaan huolehtia siitä, että julkinen talous on kestävällä pohjalla. Thank you. Uh, now it's Mr. Kiitos. Edustaja Padar. Aita, Nyt kohtumisen herra Barrosoga. No niin. Kun tapasimme Barroson me keskustelimme ja kuulimme, että hän lupasi, että hän ryhtyisi toimiin, mitä tulee tämän puitedirektiivin osalta liittyen yleishyödyllisiin julkispalveluihin ja näihin laadullisiin puitteisiin. Onko teillä nyt selkeämpää näkemystä tai ehkä jonkinlaista aikataulua sen suhteen, miten tämän työn kanssa edetään? Thank you. I find this uh, a very important... Uh, Kiitos. Pidän tätä tärkeänä aloitteena uudessa komissiossa. Hyvä, että puheenjohtaja Barroso on painottanut tätä niin voimakkaasti, samoin kuin valmistelevassa kokouksessamme viime torstaina, kun valmistauduttiin näihin kuulemistilaisuuksiin. Vakuuttava ehdotus, joka koskee julkisia sosiaalipalveluita, on tärkeä. Tämä ei tietenkään ole suoraan minun vastuualuettani, Kyse on kollegion päätöksestä ja aiheesta, jota valmistelee koko kollegio, koko komissio itse asiassa. Mutta käsittääkseni me saamme tämän ehdotuksen tämän vuoden kuluessa esitettäväksi neuvostolle ja parlamentille. Ja eh, lisäkysymys, että, että vajeltamatta... Sitten jatkokysymys epäilyksettä meillä ei ole valinnanvaraa, vaan meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme optimoida julkiset menot ja pitää itsemme tiettyjen rajojen sisällä. Ja olen iloinen siitä, että vuonna 2008 Virossa onnistuttiin pysymään 2,75 prosentin tasolla, mitä tulee vajeeseen, ja 3,1 prosenttia sitten vuonna 2009. Tietysti yhteistyötä pitää vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välillä, mutta mikä on teidän näkemyksenne, kun ajatellaan jäsenvaltioita, oli kyse sitten Itämeren strategiasta, eli millä tavalla voidaan optimoida tätä politiikkaa ja luoda synergiaa. Tietysti kansallisvaltiot ovat ensisijaisesti vastuussa, mutta ehkä tämä julkismenojen hillitseminen voisi olla asia, jota voitaisiin jatkaa myöskin valtioiden välisessä yhteistyössä? I think uh, for Estonia the... Minusta tuntuu, että Viron osalta luonnolliset politiikan koordinointimahdollisuudet ovat euroalueella, kunhan Viro euroalueeseen liittyy tietenkin sääntöjen pohjalta. sanoisin tässä pohjalta tietenkin myös, mutta on tärkeää että vahvistamme Itämeren strategiaa esimerkiksi ympäristökysymyksissä, samoin kuin meriturvallisuuden osalta, viestintä, televiestintä, energiaverkostot. Hyvä esimerkki, joka yhdistelee monia näistä ulottuvuuksista, on EUn budjetista – saattavat investoinnit energiaverkkojen yhteentoimivuuteen Itämeren alueella. Viro on yksi keskeisistä maista yksi keskeisistä hyötyjistä tämän tulevaisuuden investoinnin osalta. Kiitos. Palataan alleryhmään. Edustaja Tremossa. Thank you, Madam President. Mr. Rent. Kiitoksia puheenjohtaja kansainvälisen valuuttorahaston Euroopan viraston johtaja totesi, että kansainvälinen valuuttorahasto on valmis auttamaan Kreikkaa, mikäli tämä maa tai EU pyytää apua. Katsotteko, että EUn olisi luottava mekanismi, jolla autetaan maita, jotka ovat nyt poikkeustilanteessa? Ja uskotteko, että oikaisevat toimet tulisi soveltaa jäsenvaltioihin, jotka eivät täyttää velvollisuuksiaan ja 2020 strategiaan liittyviä velvollisuuksia. Thank you. So you're talking about, uh, Kiitos. Te kriisin hallinnasta julkisen talouden osalta. Jos puhutaan IMF-tyyppisestä tuesta EUn jäsenvaltiolle. Selittäisin kantaani tässä yhteydessä. Minun mielestäni kasvu- ja vakaussopimus on sopimus, jonka määritelmän mukaan on huolehdittava siitä, että euroalueen jäsenet nauttivat kestävästä julkisesta taloudesta kunnioittaen sopimuksen sääntöjä eurooppalaisen hengen ja kirjaimen solidaarisuuden mukaan niin, ettei tällaisia pysyviä kriisimekanismeja tarvita. Siksi meidän täytyy nyt keskittyä siihen, että kasvu- vakaussopimusta täytäntöpänään oikein ja huolehditaan siitä talouksien koordinoinnin ja valvontapolitiikan yhteydessä ja Kreikan tapauksen yhteydessä. tämän ajankohtainen aihe. Toimivataan yhteistyössä Kreikan hallituksen kanssa ja nyt odotamme kattavaa poliittista pakettia, jossa on konkreettisia toimia, joiden kautta Kreikka saadaan uudelleen kestävälle todella julkisen talouden osalta. Toinen kysymys on se, jos sovitaan tietyistä periaatteryppäistä, mutta se, että te luodaan tällainen kestävä mekanismi tällaisia tapauksia varten kyllä johtaisi suurempiin riskeihin. Meidän pitää ottaa sekin huomioon tässä yhteydessä. Another question, please. Mr. Trichet. Sitten toinen kysymys. Trichet oli tänään, oli kuukausi sitten Euroopan parlamentissa, ja hän sanoi, että Euroopan keskuspankki ei voi soveltaa mitään erityistä politiikkaa tiettyjen maiden osalta, jotka ovat pulassa euroalueella. Hän sanoi, että on vain yksi euro. Katsotteko, että se, että on näitä euroobligaatioita, auttaisi euroalueen maita torjumaan kriisiä? I agree with Mr. Trichet that... Olen herra Trichetin kanssa samaa mieltä siitä, että on vain yksi euro. Ja siksi meillä on yhtenäinen valvontapolitiikka ja samassa yhteydessä talouspolitiikan koordinointia. Päätavoite, kaikkein keskeisin tavoite on nyt huolehtia siitä, että kasvu- ja vakaussopimusta noudatetaan, todella täytäntöön pannaan niin, että estetään epäkestävä julkinen talous, jonka yhteydessä pitäisi puuttua pysyvästi kriisinhallintatoimien kautta. Aikaisemmin jo puhuttiin euroobligaatioista ja hankkeiden rahoituksesta esimerkiksi Euroopan investointipankin yhteydessä sanoin, että olisin valmis avoimesti tutkimaan näitä mahdollisuuksia, mutta tällaisten kestävien kriisinhallintamekanismien luominen kyllä loisi omat riskinsä. Kiitos. Vihreiden nimissä edustaja Karvin. Je venais parler de votre grand esprit d'ouverture. Niin, te sanoitte, että te olette täällä avoimin mielin innovatiivisesti. Te puhutte veroyhteistyöstä, koska aluksi puhutte siitä, että meidän täytyisi saada aikaan tervettä julkistaloutta, mutta et oikeastaan puhuneet näistä keinoista, joilla siihen päästäisiin. No tietysti voidaan vähentää menoja ja voidaan tehdä yhteistyötä ja torjua ongelmia. Euroopan komissio on analysoinut kaikkia Euroopan unionin valtioita ja Euroopasta lähtee 200 miljardia vuodessa veroparatiiseihin. Suurten eurooppalaisten yritysten sosiaaliset maksut vähenevät vuosivuodelta. Eli millaisia konkreettisia ehdotuksia teillä olisi, ei pelkästään komission jäsenenä, vaan myös komission jäsenenä, joka vastaa euroalueen makrotalouden vakaudesta. Eli kun olette tässä tehtävästä, millaisia ehdotuksia teette veroalan yhteistyöstä tällä kaudella? Of course, uh, Kiitos. Totta kai olen läheisessä yhteistyössä kollega ehdokkaan Elisemetan kanssa verotuskysymyksissä. Aivan oikein viittasitte siihen, että minulla on tässä erityis, tässä samoin kuin teillä tämän valiokunnan jäsenenä ja eurooppalaisena veronmaksajina meidän pitäisi pyrkiä tai instinktiivisesti pyrimme tekemään porsaanreijät ja estämään veron kierron. Siksi minun mielestäni meidän pitää jatkaa työtämme, joka on kyllä edistynytkin viime vuoden tai kahden aikana G20-yhteyksissä, jotta saadaan selkeät kansainväliset säännöt kohdistettua veroparatiiseja vastaan. Minun mielestäni on hyvä, että on reilu, hyvä verojärjestelmä kansainvälisesti, ja siihen ei sisälly veroparatiiseja. Viimeksi kuluneen 20-25 vuoden aikana on nähty verotuksessa sellainen trendi, että siirrytään pääomasta suuntaan, ja tämä ei tunnu järkevältä, kun ajatellaan kestävää työllisyyttä Euroopan kansalaisten osalta. Komissio tekee työtä ja tekee tulevaisuudessa työtä haitallista verokilpailua vastaan. Ymmärtäen, että verotus on kansallista toimivaltaa. Siksi meidän täytyy huolehtia hyvästä hallinnosta ja kansallisista säännöistä tällä alalla. Lopuksi ehkä 12 sekuntia Viime vuoden lokakuussa Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota tutkimaan mahdollisia innovatiivisia rahoitusvälineitä. Tällainen siirtovero esimerkiksi, jolla finanssipolitiikkaa voitaisiin vahvistaa. Me annamme tämän tiedonannon keväällä ja se luo lisämahdollisuuksia keskustella kysymykset, jotka liittyvät kansainvälisiin verotusjärjestelmiin. D'esprit de, d'innovation que... Niin vielä innovatiivien, innovatiivisuuden nimissä. Tämä kriisi on hyvin vakava. Eli mitä mieltä olette Kiinan ehdotuksesta Lontoon huippukokouksessa liittyen kansainvälisen velan järjestelmän uudistamiseen ja että olisi koordinoitumpi järjestelmä ja valuuttakori. Mikä on teidän näkemyksenne tästä asiasta? I find it uh, interesting and uh... Pidän sitä mielenkiintoisena ja lupaavana, että Kiina on nyt valmis lähtemään monenväliseen koordinointiin, kun puhutaan vaihtokurssista ja rahapolitiikasta. Itse asiassa saamme hyvän esimerkin rahoituskriisin yhteydessä vuoden 2008 loppupuolella, kun keskeisimmät keskuspankit EKP, Fed ja Kiinan keskuspankki teki päätöksiä koroista. Euron, dollarin vaihtosuhde voi olla riski EUn pääsemiselle tästä taantumasta yhteydessä. Siis Kiinan valuutta meidän pitää lähteä neuvotteluihin näissä kysymyksissä. Kiitos nyt ECR. Mr. Ford uudestaan. Some of my um, colleagues... Niin anteeksi, jotkut kollegat ovat nyt yhdistyneen kuningaskunnan sääolojen takia nyt pulassa. No, haluaisin vielä puhua tästä kasvavasta budjettivajeesta. No, olemme puhuneet paljon Kreikasta, mutta yhdistynyt kuningaskunta, Portugali, Espanja, Latvia – ja monet muut maat, Irlanti, ovat myöskin maita, joissa on suuri budjettivaje. Ja mikä on teidän kantanne yhdistyneen kuningaskunnan alijäämään? Ja mikä on nyt luottamuksenne Britannian hallitukseen hoitaa tämä tilante? Ja kuinka huolissanne olette näistä vastuukysymyksistä? Yhdistynyt kuningaskunta, en tiedä onko muissa maissa samantyyppisiä vastuita. Thank you, thank you, Mrs. Ford. Uh, uh, Kiitos edustaja Ford. Minun on sanottava, että minä en aio keskustelua yhdistyneen kuningaskunnan sisäistä politiikasta, enkä muidenkaan jäsenvaltioiden. Minä teen vain omaa työtäni. Teen työtä, jotta saadaan julkinen talous vakaalle tolalle Euroopassa. Liiallinen alijäämä menettely on käynnissä yhdistyneen kuningaskunnan osalta ja liiallisen alijäämän menettelyn yhteydessä odotamme, että yhdistynyt kuningaskunta palauttaa alijäämänsä kasvun vakaussopimuksen puitteisiin. Aikataulu, alkaa rajaan olemassa, kuten hyvin tiedätte. Ja jotta tästä voidaan pitää kiinni, tarvitaan tietty vuosittainen julkisen alijäämän leikkaus. On hyvin tärkeää, että yhdistyneen kuningaskunnan hallitus päättäväisesti pyrkii tähän tavoitteeseen. Kiitoksia. Täysin ymmärrän sen, että teidän pitää olla tasapainoinen, ettekä puutu sisäpolitiikkaan. Se on ihan kunnioitettavaa. Mutta on kuitenkin vakava kysymys, joka liittyy näihin taseen ulkopuolisiin velkoihin ja avoimuuden puutteeseen, joita meillä on kotimaassamme. Ja eri puolueiden poliitikot ovat varmaan samaa mieltä siitä, että julkista sektoria on saatava avoimemmaksi kaikista näistä vastuukysymyksistä. Ja saman odotamme, että pankit ovat näissä kysymyksissä avoimia. Onko tämä asia, joka myöskin huolestuttaa teitä? we will look at uh, this matter. Me tutustumme, katsomme tätä aihetta ja tutustumme siihen samoin kuin muihin, jotka liittyvät julkisen talouden vakauteen, joka ei ole sääntöjen mukainen, kun ajatellaan liiallista alijäämää ja kasvunvakausohjelmaa. Tämä on oikea yhteys keskustella tästä aiheesta. Voin sanoa, että minä en ole vielä tutustunut niin yksityiskohtaisesti kohtaisesti yhdistyneen kuningaskunnan julkisen talouteen, että täällä rohkenisin kovin voimakkaasti tänä iltana ottaa kantaa. Kiitos. Neljäs viimeinen kyselykierros. Palataan EPP-hän. Edustaja Kratsa. Kiitoksia. Komission jäsenehdokas, nämä viestit, jotka liittyvät valtion tukiin valtioissa, joissa on kriisi, ja mitä tulee tähän alijäämään, ne ovat aika sekavia. Merkel korosti sitä, että kaikki maat euroalueella ovat yhteisesti vastuussa, ja Raifel totesi, että kyse oli Kreikan sisäisestä asiasta ja se ei kulkenutkaan muulle. Viime viikolla Zapatero totesi, että EUn on oltava yhteisvastuullinen, ja Zapateron ministeri Garriod totesi, että Euroopan keskuspankki on sulkenut pois kaikki mahdollisuudet pelastaa taloudellisesti Kreikka. Minä haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne tähän solidaarisuuteen tällä alalla. Katsotteko, että tämä kuuluu yhdelle jäsenvaltiolle vai katsotteko, että kyseessä on poliittinen kysymys vai taloudellinen kysymys? you are talking to somebody who has... Uh, Te puhutte henkilölle, joka on yliopistossa tutkinut tästä taloutta ja nämä politiikka ja talous ovat todella kiinteässä yhteydessä, mutta tämä sanottua, niin on tärkeää ymmärtää, että solidaarisuus on kahden suuntaista. Meillä on mekanismeja, jotka liittyvät solidaarisuuteen, kuten kohesiorahasto – joka on hyvin tärkeä väline, jonka kautta tuetaan sosiaalista kohesiota Euroopan unionissa. Samalla meillä on sääntöjä, jotka liittyvät kasvun vakaussopimukseen. Jokainen euroalueen alueiden jäsenvaltion tulee kunnioittaa näitä sääntöjä solidaarisuuden nimissä, joten solidaarisuus toimii molempiin suuntiin. Kuten sanoin, haluan tehdä yhteistyötä Kreikan hallituksen, parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, mutta periaatteessa suurin vastuu edelleen on Kreikan hallituksen ja parlamentin käsissä. Näiden tahojen on huolehdittava siitä, että liiallinen alijäämä saadaan kestävälle tasolle ja että systemaattiset ongelmat kansallisessa tilastokeskuksessa korjataan. Me olemme kumppaneita, mutta samalla odotamme kyllä, että sääntöjä kunnioitetaan. Ja tämä on todella suuri taloudellinen ja poliittinen haaste Kreikan hallitukselle, parlamentille ja koko yhteiskunnalle. Oliko teillä lisäkysymys? Oh, eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas, kun vastasitte Langenille, totesitte, että näin vaikeissa tapauksissa jäsenvaltioiden piir- erityispiirteet voidaan ottaa huomioon. Ja haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Mihin, mihin Kreikan pitäisi ryhtyä ja otetaanko nämä ponnistelut huomioon? Mitä komissiossa. Ja mitä tulee puolustusmenoihin, kysehän on tästä piirteistä, jotka kuuluvat euroalueeseen liittyvään maahan. I would uh, not, not like to go in, into detail. En haluaisi puhua Kreikan julkisen talouden yksityiskohdista tänä iltana. Hakim Almunia on edelleen muuten vastuussa talous- ja raha-asioista. Me keskustelemme nyt hyvin päivänpolttavasta aiheesta. Tämän sanottua, niin todella pidän tärkeänä sitä, että Kreikka piakkoin esittelee kattavan poliittisen paketin, jossa on konkreettisia toimia, joiden kautta liiallinen alijäämä saadaan kestävälle tasolle. Minä viittasin finanssitoimin alueeseen tilaan, siis tällaista finanssipoliittista tilaa mahdollisuuksia on nyt Kreikassa valitettavan vähän, siksi toiminnan on lähdettävä varhain. Kiitos, edustava, edustaja Feija. Kiitoksia. Eh, komissaari, haluaisin toivottaa teidät heti tervetulleeksi ja sitten esittää myöskin kysymykseni. Tämä näkymä, mikä meillä nyt on Kreikassa, on se, että Kreikalla on suuria ongelmia valtion taloudessa. Tässä nähdään ihan selkeä ongelma voisiko tämä ongelma toistua jossakin muussa jäsenvaltiossa? Voisiko vastaavaa kehittyä, vastaava tilanne kehittyä myöskin jossakin muussa jäsenvaltiossa? Onko öm, olemassa jo sellaisia jäsenvaltioita, joissa on syytä huoleen tällä alalla? Ja miten arvioitte tilannetta, jos nyt sanoisin, että rahoituksellisesti hiukan heikommissa tai pienemmissä maissa, esimerkiksi Etelä-Euroopassa, miten nämä maat pystyvät todellakin pitämään kiinni niistä määräajoista, jotka komissio on määrännyt, jotta liialliset alijäämät saataisiin poistettua? Thank you. I, in fact, uh, I somewhat... Kiitoksia. On nyt ikävää, että meidän täytyy keskittyä niin paljon Kreikkaan. Kreikka nyt ei ole ainoa tapaus, jossa nyt on kestämätöntä julkistaloutta. Mutta tietysti tämä nyt on hyvin ajankohtainen kysymys tällä hetkellä. Jos katsotaan koko EUta, te viittasitte nyt muihin maihin, suuriin ja pieniin maihin. Ja keskimääräinen julkisektorin alijäämä nousi vuodesta 2008 vuoteen 2009 alle 3 prosentista lähes 7 prosenttiin. Ja samaan aikaan tämän talouskriisin aikana velat ovat nousseet 20 prosenttiyksikköä 65-85 prosenttiin. Ja tämä finanssikonsolidointi on nyt häviämässä ja velkojen maksaminen, johon päästiin parin viimeisen vuosikymmenen aikana – ja se johtuu nyt tästä rahoituskriisistä. Tämä osoittaa, kuinka suuria nämä haasteet ovat ja kuinka keskeistä on puuttua näihin kysymyksiin nyt heti varhaisessa vaiheessa, eikä antaa niiden päästä tilanteeseen, jossa ongelmat ovat vieläkin suurempia. Ja siksi kasvu- ja vakasopimuksen tiukka soveltaminen ja Jäsenmaiden valvonnan parantaminen ja talouspolitiikan koordinoinnin vahvistaminen ovat erittäin tärkeitä, mikäli haluamme päästä näihin vaativiin tavoitteisiin. Senhor Comissário, concordo que o caso da Grécia não é herra komissaari, minä olen samaa mieltä siinä, että tämä Kreikan tapaus ei ole mikään yksittäinen tapaus. Haluaisin kuulla teiltä, että onko olemassa vastaavia tilanteita, muita maita, muita jäsenvaltioita, jotka antavat aihetta huoleen. Ja mitä neuvoja te antaisitte jäsenvaltioille, mitä heidän pitäisi tehdä niin, että se tilanne, mitä nyt koetaan Kreikassa, ei syntyisi muissa jäsenvaltioissa? Yes, I am worried of. Kyllä. Olen huolissani julkisen talouden trendeistä monissa muissakin jäsenvaltioissa. Itse asiassa useimmissa EUn jäsenvaltioissa tällä hetkellä ollaan kestämättömällä tiellä julkisen talouden alijäämän velan osalta. Siksi meidän on toimittava nyt. paras mahdollisuus näiden maiden ja EUn ja euromaiden osalta on se, että lähdetään kunnioittamaan kasvu- ja vakaussopimusta niin, että jo varhoin tehdään päätöksiä niin, että konsolidoida, konsolidoidaan finanssipoliittisesti ja arvioidaan hyvin tarkkaan kaikki asioita, jotka vaikuttavat julkiseen talouteen, jotta meillä olisi enemmän mahdollisuuksia tulevaisuudessa investoida innovaation ja kestävän kehityksen. Kiitos, Kemitsa. Ähm, Kiitoksia. Anna Pöy puhui Saksassa äsken sanoi, että meidän täytyy uudelleen kalibroida Euroopan talous ja että tarvitsemme kahden prosentin kasvua, jos haluamme nyt päästä eroon näistä ongelmista. Katsotteko, että nyt olisi aika puhua elvytyksestä ja uudelleen kalibroinnista ja eteenpäin siirtymisestä ja jättää analyysi parlamentille, jotta voimme varmistaa, että nämä ongelmat, joita on syntynyt, ei synny enää? Eli missä olemme vuoden päästä? Onko tällainen uudelleen kalibrointi alkanut ja millä tavalla te vaikutatte tähän? Can I ask a counter question? Uh, what do you mean by... Kysyisin vastaa kysymyksen. Uudelleen kalibrointi, mitä tarkoitatte sillä? Rampai mean... Siis minä haluaisin kysyä teiltä, mitä Van Rampö tarkoitti, kun hän puhui uudelleen kalibroinnista. Hän käytti tätä termiä, mutta mitä hän tarkoitti sillä ja mitä komissio aikoo tehdä tukeakseen näitä ehdotuksia, joita hän on tehnyt? Hän siis sanoi, että meidän täytyy edistää kasvua kahteen prosenttiin tai muuten Euroopan pitkän ajan, ei siis lähitulevaisuus, vaan pitkän ajan tulevaisuus on aika synkkä. Eli millä tavalla aiotte varmistaa, että tämä elvytys alkaa ja että neuvosto, parlamentti ja komissio toimivat yhteistyössä? Olen yllättynyt siitä, että kuulleet sitä, että Van Rambo puhui tästä uudelleen kalibroinnista. Se on ehkä äidinkieleni käännetty toisin. Tietenkin on tärkeää, että hyvin vakavasti katsomme pitkällä aikavälillä eu talouden tulevaisuutta. Puhutaan uudelleen kalibroinnista tai elvyttämisestä, talouskasvun elvyttämisestä. Tämä on joka tapauksessa keskeistä. Tietenkin Ramparampai puhuu itse Euroopan neuvoston puheenjohtajana minä puhun komission jäsenenä, jos valintani vahvistetaan ja vastaan talous- ja raha-asioista uudessa komissiossa. Tämä on kriittisen tärkeä kysymys Euroopan unionille ja koko keskustelu tänä iltana on keskittynyt kasvun ja työllisyyteen, kasvun ja työpaikkoihin. Ja siihen tosiasiaan, että meidän täytyy parantaa mahdollisuuksiamme, jotta voidaan saada aikaan suurempaa kasvupotentiaalia kestävän julkisen talouden kautta uuden EUn 2020 strategian kautta, joka investoi älykkäämpään vihreämpään talouteen, innovaation koulutukseen – ja muihin keskeisiin tekijöihin, kun puhutaan talouden kasvusta. Tämä on ratkaisevan tärkeää, kun puhutaan EUn talouden tulevaisuudesta. Lisäkysymys. Kiitoksia. Tiedän, että hän nyt ei vastaa siitä, mitä Van Rampö on sanonut, mutta kysyisin, onko hän samaa mieltä siitä, että kun on uusi parlamentti, uusi neuvosto, uusi komissio, tämä on nyt mahdollisuus edistää elvytystä ja palauttaa luottamusta – me olemme katsoneet riittävästi menneisyyteen, eikö nyt pitäisi katsoa eteenpäin ja käyttää resursseja, joita on. Eivät kaikki nyt pärjänneet huonosti tässä rahoituskriisissä. On ihmisiä, joilla on resursseja ja säästöjä. Eikö nyt pitäisi nyt rohkaista ihmisiä käyttämään resursseja elvyttämisen vauhdittamiseksi? Kyllä. Meidän täytyy kannustaa ihmisten luottamusta talouteen sillä on myönteinen vaikutus talouden dynamiikkaan Euroopassa. Kaksi päätehtävää meillä mielestäni on. Kasvumahdollisuudet. Meidän pitää todella investoida talouskasvun ja kannustaa pankkisektoria siihen, että on luototusmahdollisuudet ovat avoinna yrityksille ja yksittäisille kansalaisille – Samalla julkisella sektorilla meidän on tehtävä työtä, jotta voidaan saada julkinen talous kestäväksi. Tämä on kahtalainen haaste, joka kohtaa meidät ja meidän on toimittava päättäväisesti, ajettava talouskasvua ja huolehdittava kestävistä julkista talouksista. Kiitos. Palataan sosiaalisten ja demokraatteihin Edustaja Taler. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Rehn. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Rehn, lomien aikana meillä oli pieni tauko. Me emme niinkään keskustelleet maailmanlaajuisesta taantumuksesta, vaan me puhuimme lumesta, mutta fakta on edelleen sama. tuhannet yritykset menivät konkurssiin Euroopassa, työpaikkoja menetettiin, hyvin monet unelmat tuhoutuivat. PK-yritykset, siitä nyt haluaisin esittää kysymyksen. Sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta PK-yritykset ovat erittäin tärkeitä, ja EU:ssa niitä on 20 miljoonaa, eli 99 prosenttia kaikista yrityksistä on PK-yrityksiä ja ne ovat ekonomisen kasvun moottori, ja meidän tehtävämme on käynnistää tämä moottori. PK-yrityksillä on paljon byrokratiaa ja huonoa rahoituksen saatavuutta, ja nämä ovat muutamia asioita, joita on saatava parannettua. Millä tavalla aiotte helpottaa sitä, millä tavalla PK-yritykset toimivat EU:ssa? Thank you very much, Mr. Thaler, for this question. Kiitos oikein paljon edustaja Thaler tästä kysymyksestä. Tämä on sydäntäni lähellä, koska isäni oli yrittäjä, olen siis yrittäjän poika. Hän oli itse ollut yrittäjän uransa itselleen. Hän oli autoteollisuuden alahankkija. Minä vietin paljon lapsuutta nuoruuttani siellä, mutta – minä en halua nyt puhua tästä enempää, koska en halua, että nähtäisin, että isäni rikkoi ilon lapsityövoimasääntöjä. Mutta tämä on tärkeä kysymys, kun ajatellaan tavoitteitamme talouskasvun osalta. Meidän on katsottava kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat pk-yritysten tulevaisuuteen. Meidän täytyy esimerkiksi katsoa, mitä rahoitusmahdollisuuksia on – Näinä kriittisinä aikoina monissa EUn jäsenvaltioissa on valitettavasti hyvin vaikea saada rahoitusta. Siksi monet ihmiset kääntyvät pankkisektorin puoleen, joten nyt ei ole aika maksaa suuria bonuksia osinkoja, vaan nyt on huolehdittava pankkien vakaudesta ja huolehdittava siitä, että luottoja voidaan edelleen antaa PK-yrityksille, pikkuyrityksille, perheyrityksille, jotta tämä tärkeä EUn talouden pohja vastaa tavoitteisiin, joita meillä on työllisyyden työpaikkojen luomisen osalta juuri PK-yritysten kautta. Oleva Lisäkysymys. Lepa za ta del odgovora. Strinjam se z vami. Kiitoksia tästä vastauksesta. Olen samaa mieltä siitä, että rahoitusmarkkinat nyt tuhoutuivat tässä kriisissä ja PK-yritykset olivat pitkälti sen uhreja. Ja suurin ongelma on rahoituksen saatavuus. Me käytämme veromaksajien varoja pelastaaksemme pankkeja. Noin nyt on pelastettu, mutta ne eivät enää sitten anna rahoitusta PK-yrityksille. Cashflow-ongelmat, kassavirtaongelmat ovat johtaneet nyt alempaan työllisyyteen, vähempään investointiin ja alhaisempaan luottamukseen. Onko teillä mielessä mitään konkreettisia toimia sen suhteen, miten pk voitaisiin todellakin myöntää lisää rahoitusta? Tässä teemme yhteistyötä varapuheenjohtaja Antonio Tajanin kanssa, joka on vastuussa teollisuudesta ja pekoyrityksistä. Hän erityisesti katsoo kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi rahoituksen saamiseen. Samalla kun katsotaan eu välineitä, sitä miten pekoyritykset voivat saada rahoitusta, niin meidän täytyy ottaa samalla huomioon se, että suuri osa rahoituksesta tulee yksityiseltä sektorilta, pankkisektorin ja muiden rahoituslaitosten kautta. Siksi meidän on turvattava se, että tämä luottovirta todella päätyy yrityksiin ja yksityistalouksiin asti. Samalla meidän pitää katsoa sitä, miten voidaan arvioida EUn rahoitusmekanismeja, miten voidaan tukea riskipääomaa. Tämä on erityisongelma, kun puhutaan pk-yritysten rahoituksesta. Kiitos. Edustaja Göras. Monsieur Rehn, in euh, certain press... Rehn, brittilehdistössä on puhuttu ja jotkut muutkin pelkäävät euron vakautta, koska esimerkiksi Kreikka on nyt joutunut erittäin suureen alijäämään. Oletteko tekin peloissanne? Ja jos olette, suositteleko, että toteutettaisiin näitä rahallisia sanktioita, joista on puhuttu vakaus- ja kasvusopimuksessa? Vai katsotteko pikemminkin, että euron vakaus koskee koko euroaluetta, ja se on tietysti suurempi kuin pelkästään osiansa summa? Täytyy muistaa kuitenkin, millainen vaikutus tällä Kreikan alijäämällä on euroon. 30 vuotta sitten oli maksuongelmia, mutta se ei aikoinaan vaikuttanut Yhdysvalloissa, vaikka New Yorkin bruttokansantuote on aina ollut suurempi kuin Kreikan. Thank you. Kiitos. Kyllä, teen kaikkeni, jotta saan kaikki jäsenvaltiot kunnioittamaan kasvojen vakaussopimusta ja sen sääntöjä liiallisesta alijäämästä. Koska tämä on tärkeää kyseisten maiden osalta, niiden maiden kansalaisten osalta ja myös systemaattisesti ajatellen koko euroalueen osalta – Siksi puhumme eurooppalaisesta solidaarisuudesta tässä yhteydessä, koska euroalueiden jäsenvaltioiden pitäisi huolehtia siitä, että makrotaloudellinen vakaus ja julkinen talous on terveellä kestävällä pohjalla. Kyseisen maan etujen mukaista tämä on samoin kuin ajatellen koko euroaluetta. Siksi meidän täytyy keskittyä useampaan maahan. Nyt on vielä avoinna se, tehdäänkö tulevat päätökset liallisen alijäämän menettelyistä tammikuussa vai helmikuussa, eli avoinaan se esittääkö komission päätöstä Hakem Amunia vai minä, jos uusi komissio hyväksytään ja se aloittaa työnsä helmikuun ensimmäisenä. Jäsen, joka te ette vastaan tähän kahteen kysymykseen. Eli pelkäättekö nyt euron vakauden puolesta Kreikan takia ja suositteletteko, että otettaisiin käyttöön rahallisia sanktioita, joista on mainittu kasvu- ja vakaussopimuksessa? Vai katsotteko, että ystävämme Almunian tavoin, että tämä kasvusopimuksen keskiaikainen aspekti ei ole riittävän tehokas. Thank you. Kiitos ensinnäkin Kreikan ongelma, joka liittyy liiallisen alijäämään ja nopeasti kasvaan julkiseen velkaan, on hyvin vakava ongelma, erityisesti konflikti Kreikassa Kreikan kansalaisten veronmaksajien osalta. Totta kai sillä on potentiaalisia vaikutuksia myös koko euroalueeseen. Ei vielä niin vakavasti, että uhattaisiin euroalueen vakautta ja siksi ratkaisevan tärkeää on nyt se, mitä Kreikan hallitukset, hallitus ja parlamentti tekevät, jotta voidaan hyväksyä uskottava poliittinen paketti, jossa on selkeät toimet, kasvu- ja vakaussopimus ja sen välineet. Jos minun valintani vahvistetaan, en jätä käyttämättä mitään välineitä, joita meillä on, mutta nyt on ratkaisevan tärkeää se, että nopeasti lähdetään toimiin, jottei tilanne heikkene entisestään meidän pitäisi nähdä enemmän kehitystä, joka johtaa julkisen talouden vakauteen Kreikassa. Kiitos. Viimeisenä ei vähempänä Alde, jälleen edustaja Schmidt. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt herra Reen saa kokeilla sitten viidettä kieltään. Kun Ruotsi 1995 liittyi EU-hun, niin silloin ei neuvoteltu mitään, mistään poikkeuksesta, että käytäisiin kolmatta tietä, niin kuin tunnette, eli se, mikä on Tanskalla ja Iso-Britannialla. Ja sitten, kun toivottavasti herra Rienistä tulee komissaari, niin tämä on hiukan arkaluontoinen kysymys Ruotsissa, mutta voiko Ruotsi jatkossakin pidemmällä aikavälillä olla mukana ja jatkaa työtään ilman, että se loukkaisi perussopimuksen sisältöä ja henkeä. Oletteko valmis, herra Rehn, aktiivisesti käsittelemään Ruotsin hallituksen kanssa sitä kysymystä, että miten suhtaudutaan Ruotsin eurovyöhyke jäsenyyteen? Kiitoksia, kiitoksia kysymyksestäsi. Se on hyvin tärkeä Ruotsille ja myöskin Euroopalle. Olet oikeassa siinä, että Ruotsi ei, Ruotsilla ei ole ollut tai se ei ole vaatinut poikkeuksia, mitä tulee jäsenyyteen eurojärjestelmässä, eurovyöhykkeessä. Me kaikki tai ainakin sinä ja minä muistamme, kun Ruotsissa oli kansanäänestys 2003 e- euroon liittymisestä ja me kaikki tiedämme, mikä tulos oli. Eli se merkitsee sitä, että meillä oli poliittinen tilanne, joka on realiteetti ja tilanne on se, että tämä kysymys on loppujen lopuksi Ruotsin kansan määräämisvallassa oleva kysymys. Ja innostuneena eurooppalaisena ja pohja, Pohjoismaiden kansalaisena haluaisin tietenkin nähdä, että Ruotsi olisi euroalueen jäsen, mutta kuten sanoin, niin kyseessä on Ruotsin kansan tekemä päätös ja sen pitää miettiä sitä vähän aikaa sitten näin valtiovarainministeri Anders Borin haastattelun ähm, yhdessä ruotsalaisessa lehdessä ja tässä haastattelussa hän pohti sitä, että miten tärkeää olisi, että Ruotsi, Ruotsilla olisi täysi päätöksenteko-oikeus Euroopan unionissa sitä kautta, että se olisi euroalueen jäsen. Minä uskon, että tämä oli tärkeä avaus keskustelussa ja minä osaltani voin sanoa, että minä mielelläni osallistun tämän kysymyks- tästä kysymyksestä käytävään keskusteluun, mutta minä kunnioitan myöskin Ruotsin kansan päätöksenteko-oikeutta. Kiitoksia tästä vastauksesta, herra Rehn. Viimeisissä mielipidetutkimuksissa Ruotsissa on käynyt ilmi, että Ruotsin kansa nyt kannattaa euron käyttöönottoa maassaan. On joitakin, jotka ovat sanoneet, että tämä suuri valuuttakurssien liikkuvuus, minä olen itse ajatellut euron suhdetta Kiinan valuuttaan, niin se häiritsee kilpailutilannetta. Sanotaan, että kurssi, joka Ruotsin kruunulla vuosi sitten oli, niin se on heikentynyt 25 prosenttia ja jotkut näkevät sen jonkunnäköisenä valtion tukena. Oletteko herra Rehn sitä mieltä, että tästä keskustellaan? Voitaisiinko ajatella tätä vakavasti eurooppalaisissa yhteyksissä myöskin solidaarisena vakavana kysymyksenä? Tähän tulette Suomesta. Kiitoksia. Minusta on tärkeää, että pyritään mahdollistamaan yhtäläiset mahdollisuudet rapolitiikassa EUn sisällä, mutta viittaan varhaisempaan vastaukseni. Tunnen hyvin Ruotsissa käytävän sisäpoliittisen keskustelun, enkä usko, että siihen vaikuttaisi myönteisesti se, että minä lähtisin Brysselistä ottamaan kovin voimakkaasti kantaa – lähettämään voimakkaita viestiä Ruotsin suuntaan. Mieluummin näkisin, että ruotsalaiset kävisivät perinpohjaista keskustelua tästä aiheesta. Varmasti voisimme siihen osallistua, mutta varmasti tulevaisuudessa on uusi mahdollisuus. Pohjoismaalaisena, kuten jo sanoin, mielelläni näkisin Ruotsin euroalueena, koska näin täytyisi Pohjoismaiden edustus ja vaikutusmahdollisuus Euroopan unionissa. Selvä, kiitos. Häken täysin aikataulussa on saatu päätökseen 32 kysymystä ja siirrymme eteenpäin komission jäsen ehdokkaan loppupuheenvuoron. Aivan siitä ennen haluaisin muistuttaa näistä kolmesta aiheesta, jotka minä toin esiin aluksi. Olin esittänyt nämä paperillakin teille. Tämä liittyi yhteistyöhön valiokunnan kanssa ja siihen, että varhaisessa vaiheessa saisimme asiakirjoja ja tietoa mukaan lukien tämä salkkujen väliset kysymykset kolmen komission jäsenen yhteistyö ja samalla ajatellen tuota makrotason valvontakysymystä se on teidän salkkusenne. Ehkä voisitte sanoa kolme kertaa kyllä tässä yhteydessä. Näin, annan teille mahdollisuuden käyttää loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam, uh, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoin, olen hyvin sitoutunut yhteistyöhön tämän valiokunnan kanssa, joten pidän teidät ajan tasalla – tutuista, tunnetuista ja tuntemattomista tekijöistä, mutta jos todellakaan en tiedä, mitä tapahtuu jonkun asian osalta, niin sitten tietenkään en voi sellaista paljastaa. Se nyt on suuri haaste, mutta odotan nyt kovasti yhteistyötä tässä hengessä ja näiden hienojen haasteiden parissa. Haluaisin lopuksi todeta, mitä nyt vien mukanani tästä stimuloivasta keskustelusta, vaikkakin teillä oli aika tiukkoja kysymyksiä, hyvin tärkeitä kysymyksiä, aivan niin kuin pitääkin. Mielestäni tämä kuuleminen on osoittanut, kuinka tärkeitä ovat yhteiset tavoitteemme, eli kestävä ja kilpailukykyinen, sosiaalisesti mukaan ottava eurooppalainen talous – ja keskustelu on myöskin osoittanut, kuinka tärkeää on vahva kumppanuus komission ja parlamentin välillä, jotta pääsemme tavoitteisimme. Myöskin uskon, että tämä keskustelu korostaa sitä, kuinka tärkeitä nämä kolme tavoitetta on. Nämä ovat johtaneet tätä keskustelua. Eli meidän täytyy tehdä työtä kasvun, vakauden ja globaalin hallinnon puolesta. Meidän täytyy rakentaa eurooppalaista taloutta käyttämällä kaikkia resursseja, jotta saamme aikaan vihreää, tietoon pohjautuvaa taloutta. Ja meidän täytyy vahvistaa talouspolitiikan koordinointia ja ottaa mukaan kaikki sidosryhmät Euroopan kansallisella ja myöskin alueellisella tasolla. EU 2020 strategiasta on saatava menestys, ja uskon, että näillä keinoilla pystymme siinä onnistumaan. Toiseksi meidän pitää vahvistaa taloutemme pohjaa kontrolloimalla julkistaloutta. Vain vankka ja kestävä finanssipoliittinen pohja mahdollistaa sen, että voimme puuttua työttömyyteen ja investoimaan tulevaisuuteen. Ja kolmanneksi meidän pitää olla parempia, kun edistämme yhteisiä etujamme ja kannamme vastuumme globaalilla areenalla. Ja siksi meidän täytyy käyttää hyväksämme mahdollisuuksia, joita meillä nyt on sopimuksen myötä. Ja meidän täytyy vahvistaa euron ulkoista edustusta ja meidän pitää yhtenäisesti edustaa, jotta voimme toimia riittävän voimakkaasti kansainvälisellä tasolla. Eli hyvät naiset herrat, talouskriisi on saanut aikaan paljon tuhoa Euroopan taloudessa. Hyvin monet ihmiset ovat joutuneet siitä maksamaan työttömyyden muodossa. Ja meidän pitää olla määräntietoisia ja meidän täytyy ryhtyä toimiin, tai muuten jotkut näistä vahingoista pahenevat tai saattavat muodostua jopa pysyvyksi. Euroopan kansalaiset odottavat, että Eurooppa toimii heidän hyväkseen, ja meidän täytyy vastata näihin odotuksiin. Ja luotan teihin, luotan läheiseen yhteistyöhön tämän valiokunnan kanssa, ja olen hyvin sitoutunut siihen, että pääsemme näihin hienoihin tavoitteisiin ja voimme palauttaa julkistalouden oikealle tolalle ja voimme saada Euroopan jälleen taloudellisen kasvun ja kestävän työllisyyden tielle, yhdessä teidän ja tämän valiokunnan kanssa. Kiitoksia ja odottelen teidän raporttianne ja sitten toivottavasti lisäyhteistyötä tämän valiokunnan kanssa. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää komission jäsen ehdokasta ja ja siitä, että aikataulusta pidettiin kiinni. Arviointikokous järjestetään 8.9. tänä iltana ASP 1G3 salissa. Avoin koordinaattoreiden kokous, eli jäsenet voivat osallistua ryhmien poliittiset avustajat ja sihteeristön jäsenet, mutta ei avustajat eikä tiedotusvälineitä. Muistuttaisin vain siitä kello kahdeksalta ASP 1G3 salissa. Kuulemistilaisuus on päättynyt. Kello kahdeksalta siis.